possiamo cominciare i nostri lavori. Vorrei prima di tutto... Aloitetaanpa sitten työt. Minun täytyy antaa teille hyviä uutisia. Meillä on uusi jäsen, Madame de Klippe, joka korvaa komissaari Barnier. Minä toivotan hänet tervetulleeksi tänne ja minä, minä toivotan hyvää työntekoa teille tässä parlamentissa ja erityisesti meidän valiokunnassamme. Kiitän siitä, että valitsitte tämän valiokunnan. Ja sitten toinenkin uutinen. Herra Boulanchin vaimo on kuollut eilen. Te tunnette hyvin herra Boulanchin ja tämä on tällainen surullinen uutinen ja ajattelin, että minun täytyy kertoa teille. Meidän äh, nimissämme tulen esittämään suruvalittelut. Nyt voimme siirtyä esityslistan kohtiin. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Se on jaettu jo aika pitkä aika sitten. Jos mitä huomioita ei ole, niin voimme sen hyväksyä. Seuraavana puheenjohtajan ilmoitukset. Seuraavia asioita on ilmoitettavana. Me olemme päättäneet järjestää epävirallisia tapaamisia parlamenttien ja hallituksen kanssa Belgiasta. Nyt on syytä miettiä, miten tämä järjestetään. Olemme ottaneet myöskin yhteyttä saksalaisiin viranomaisiin, jotta voisimme tarkastella asiakirjoja, joita viime kertoina on käsitelty. Tarkoitus on sekä poliittisella että tieteellisellä tasolla käsitellä kaikkien 27 maan asianosaisia liittyen aiheisiin, jotka liittyvät perustuslakituomioistuimen äh, päätöksen Saksassa, jota yhdessä olemme siis tarkastelleet. Aiheet liittyvät suvereniteettikysymyksiin, demokratiaan ja yksilöllisyyskysymyksiin. Ja niin kuin sanottu, haluaisimme tarkastella tätä tilannetta eri jäsenmaissa. Niin kuin tiedätte, me ajattelimme järjestää Roomassa, Italiassa ja Berliinissä, Saksassa ensimmäiset tapaamiset. Ehkä kuitenkin ensimmäinen tapaaminen olisi hyvä järjestää Berliinissä, Saksassa. Ja siltä pohjalta olisi hyvä miettiä Saksan perustuslakituomioistuimen tuomiota päätöstä asiasta. Muitakin tapaamisia äh, voidaan järjestää tämä ensimmäisen äh, jälkeen, ainakin Italiassa ja Unkarissa, koska Unkari tulee ottamaan Espanjan jälkeen ohjaukset käsinsä äh, unionin puheenjohtajamaana. Sitten seuraava asia. Tulen pyytämään vertailevaa tutkimusta eri kannanotoista, jotka liittyvät perustuslakituomioistuinten päätöksiin tai muiden eri jäsenmaiden korkeimpien oikeusinstanssien päätöksiin, jotka liittyvät Euroopan unionin integraatioon ja demokratia. On jo pyydettykin tutkimusta, joka liittyy kansalaisaloitteeseen artikla 11 liittyen, ja, ja tässä on kyse erityisesti sähköisistä allekirjoituksista. Tätä tutkimusta on jo pyydetty. Sitten vielä tiedot nimetystä esittelijöistä. Nimityöesittelijöitä on jonkun verran Kuka ei valiokunnissa ole vastustanut asiaa. Herra Mendes Viko, kaksi mietintöä, jotka liittyvät siirtymäaikajärjestelyihin Euroopan parlamentin statuksen osalta, HVK-asioiden pohjalta ja myöskin neuvoston päätökseen kutsua koolle valmistelukunta uudemman kerran – sitten edustaja Tarkovski liittyen työjärjestyksen muuttamiseen, joka liittyy neuvoston säädöstä ja niiden toimeenpanoon eri jäsenmaissa ja erityisesti siihen, että säädöksiä ei ole pantu toimeen. Seuraavaksi komitologiakysymys ja budjetti vuodelle 2011. Nämä kaikki olivat asioita, jotka herra Mendesen viikko ottaa käsittelekseen. Mitä te sanotte tähän? on the subject. Thank you. Questo per il primo rapporto. Niin, siis EPP ottaisi tämän ensimmäisen mietinnön, mutta entä sitten Komitologian muuttaminen Lissabonin sopimuksen voimaistumisen jälkeen ja budjettiasiat 2011 vuonna. Käsittääkseni EPP pyysi molempia mietintöjä vai miten se oli? Chairman, today I have... Puheenjohtaja, minulla on jo budjetille esittelijä toista, minun täytyy hieman miettiä. Il collega Saudargas per il bilancio con No niin, herra Arkas sitten vielä varauksella budjettiesittelijäksi. Sitten eteenpäin koordinaattorit sopivat 8. päivä toista järjestetyssä kokouksessa, että herra Taft nimetään esittelijäksi mietintö, joka käsittelee ulkoista toimintaa, ulkoasiain kysymyksiä. Eli tämä on aika merkittävä äh, valmistelutyö. Kansalaisvalio, kansalaisvapauksien valiokunta on viitannut äh, säädöksen äh, muutokseen, joka koskee asiakirjojen julkisuutta ja, ja niihin pääsyä. Tätä asiaa jo käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 ja kansalaisvapauksien valiokunta ja herra Käsmän sieltä on vastuuvaliokunta ja esittelijä artikla 50 työjärjestyksestä säätää, että myöskin ulkoasianvaliokunta antaa tästä lausunnon ja samoin me. 11. päivä viime vuoden marraskuuta herra Käsmän jo esitteli asiaa, mutta siitä ei ole edetty. Sen koomin ja koko säädös raukesi. Nyt meidän on uudemman kerran nimettävä lausunnonlaatija. Nyt näyttäisi siltä, kun tarkastelen aikaisempia tapahtumia, että Rova Jättemäki, vaikea nimi, kaksi ääntä peräkkäin tuossa nimessä, niin näyttäisi siltä, että hän olisi kiinnostunut jatkamaan työtä, jota on siis jo aloiteltu. Tämä näyttää aika järkiperoiselta, mutta luonnollisesti valiokuntien jäsenten kantaa myöskin kysyttävä. Tämä on siis se lausunto. Kaikki näyttävät, herra Dafki siellä nyökyttelee ja muutkin siellä näyttävät oleva myönteisellä kanalla. Selvä, tämä näin. Eh, dobbiamo approvare i processi verbali delle precedenti riunioni del 18 gennaio, del 19 gennaio, del 25 gennaio, sono stati tutti distribuiti. Se non ci sono osservazioni si danno per approvati, letti e approvati. E pass- Sitten kohtaan viisi. Ah, c'è Daf che può uh, parlare. Prego. Ah, Herra Daf. I think that they... Yksi asia. Minä en usko, että näitä asiakirjoja on vielä jaettu. Ehkäpä ne ovat eh, tulossa. Ja sen lisäksi me tarvitsisimme myös esityslistan, jota emme ole saaneet, mutta varmaankin sitä ollaan myös pian jakamassa. Allora, io ho avuto fiducia nel... Minä eh, suhtaudun luottavaisesti tiedotuspolitiikkaa, mutta nyt näyttäisi siltä, että pöytäkirjat ei olekaan vielä, eh, ei, pöytäkirjoja ei vielä olekaan eh, toimitettu. No, mitä pikimmin ne kuitenkin nyt sitten jaetaan. Sitten kohta viisi. Siirtymäkausijärjestelyt liittyvät Euroopan parlamentin kokoonpanoon. Tämä on todella tärkeä ja kiireellinen asia. Kaksi mietintöä no, tähän liittyen meillä on. Ensimmäisessä käsitellään sitä, että ei kutsuttaisi koolle komistoa, joka käsittelee tätä asiaa. Ja, ja sitten Toinen asia, joka liittyy Euroopan parlamentin kuulemiseen artiklan 36 liitteen nojalla. Meidän on niin ikään laadittava lausunto neuvoston ehdotuksesta, joka perustuu siihen, että mitä uutta HVK tai muuta valmistelukuntaa ei kutsuttaisi koolle. Herra Mendesen Viko vastaa tästä asiasta ja, ja käsittääkseni voitte nyt esitellä meille, missä tämä asian suhteen ollaan menossa. Eh, como usted ha recordado. Puheenjohtaja, niin kuin sanoitte, meillä on kaksi mietintöä päätösoselmaa tarkasteltavana. Euroopan parlamentin täysistunto niitä tulee käsittelemään. Herra Van Rompuy, neuvoston eh, puheen johtaja lähetti asiasta kirjeen 18. joulukuuta viime vuonna puhemies Busekille. Siinä käsiteltiin kahta asiaa. Ensinnäkin se, että perustamissopimuksen nojalla asetu, artikla 48.6 nojalla Euroopan parlamentin kokoonpanoa on tarkasteltava ja samassa artiklassa todetaan, että jos sopimusta tarkistetaan, voi olla mahdollista, että äh, valmistelukunta on kutsuttava koolle uudemman kerran. Nämä ovat siis äh, seikkoja, jotka tulevat nyt ajankohtaiseksi Lissabonin sopimuksen äh, hyväksymisen ja ratifioinnin jälkeen. Ennen kuin mitä vastausta annetaan, lienee syytä tarkastaa tarkastella mietintöluonnosta, joka teillä on esillä edessänne. Mitä siis neuvosto aikoo tehdä ja miksi he pyytävät meiltä lupaa saada kutsua koolle uusi valmistelukunta? Tässä valiokunnassa aihe on varsin tuttu, niin kuin tiedätte. Kaikki he tietävät asian taustan, mitä muutama kuukausi sitten tapahtui. Itse asiassa kyse on varsin hiljattaisesta tapahtumasta. Lissabonin sopimus hyväksyttiin vasta hetki sitten ja, ja sen myötä tiettyjä seikkoja on nyt muutettava. Syyt löytyvät niistä poikkeuksellisista olosuhteista, joissa Lissabonin sopimus hyväksyttiin, johon on aikaisemminkin viitattu, mutta nyt meitä varsinaisesti koskee kysymys Euroopan parlamentin kokoonpanosta. Sillä on nimittäin varsin suorat vaikutukset tilanteeseen. Ja, ja tausta on seuraavalainen. Lissabonin sopimuksessa edellytetään Euroopan parlamentin kokoonpanolta sitä, että herra Lama Suurin ja Severinin mietinnön pohjalta toimitaan. Sitä on kuitenkin muutettu neuvoston piirissä. Siihen lisättiin tietylle maalle yksi paikka lisää, niin kuin varsin hyvin tiedätte. Mutta joka tapauksessa tämä tilanne on nyt syntynyt Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä. Toisin sanoen paikkojen määrä on eri kuin aikaisemmin ja, ja <clears throat> suhteellisuusperiaatetta käytetään uudella tavalla. Euroopan parlamentissa olisi tämä uuden säädöksen mukaan 751 paikkaa. Lissabonin sopimus ei astunut voimaan ajoissa, jotta Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, jotka järjestettiin jo viime vuoden heinäkuussa – olisi eh, siis eh, myöskin eh, jo muodostettu tämän sopimuksen puitteissa. Eli tämänhetkinen parlamentti perustuu Nitsan sopimukseen ja paikkoja on hieman vähemmän. Eurooppa-neuvosto luonnollisesti havaitsi tilanteen ja Lissabonin sopimuksen mukainen kokoonpano on nyt se, mihin pyritään, mutta siihen ei voida suoraan siirtyä, koska niin kuin sanottu, säädös 77 toteaa, että Euroopan parlamentin toimikausi on viisi vuotta, ja kuitenkin Lissabonin ja Niitsan sopimuksen välillä on suuri ero. Saksa, Saksalta poistetaan yksi paikka. Ja nyt taas, koska Lissabonin sopimus astui voimaan, tämä pitäisi toteuttaa käytännössä. Mm, tilanne on syntynyt siis siksi, että Lissabonin sopimus ei ollut vielä voimassa, kun parlamentti astui, aloitti työnsä. Lissabonin sopimuksen liitteen artikla 36 on nyt muutettava, jotta siirtymäkausi voitaisiin toteuttaa ja nämä äsken mainitut saksalaisedustajat, joita on kolme, voisivat jatkaa toimikautta ja jotta myöskin uudet 18 jäsentä voitaisiin ottaa äh, mukaan äh, Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Pöytäkirja 36 on siis muutettava. Otamme käyttöön äh, poikkeusjärjestelyt. Kolme saksalaisedustajaa saavat pitää paikkansa vaalikauden loppuun. Ja tämä taas edellyttää sitä, että sopimuksia muutetaan sitä kautta, että hallitusten välinen konferenssi kutsutaan uudelleen koolle. Meillä on siis tieto taustasta, joka tähän tilanteeseen on johtanut. Meidän on nyt annettava neuvostolle oma kantamme asiasta, tuemmeko tätä vaiko emme. Ehdotuksessa, joka olen laatinut, vastaus on myönteinen. Me tulemme siis, minä tulen siis ehdottamaan teille sitä, että me otamme myönteisesti kantaa asiaan ja annamme neuvostolle valtuudet kutsua koolle uuden HVK. Tämä on löydettävissä päätöslausumaisityksestä, joka on teillä esillä. Sitten esitän myöskin kritiikkiä neuvostoa kohtaan, koska tilanne on varsin epätavanomainen, epä, epä, normaali niin sanoakseni, ja tämä olisi voitu kyllä ratkaista muullakin tavalla, jos neuvosto olisi tehnyt asianmukaiset päätökset. Haluan myöskään jättää sanomatta sitä, että eräs jäsenmaa, nimittäin Ranska, Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä heinäkuussa – ei ottanut tätä tilannetta huomioon. Ja, ja silloin oli kyse kahden jäsenen paikasta Euroopan parlamentissa. Ranskassa on nyt siis ongelma. Muissa maissa ei tällaista ongelmaa olekaan. Ainakin Ranskan viranomaisten mukaisesti heillä ei ole mahdollista E- eilen ei ole mahdollista lisätä kahta uutta edustajaa. Neuvosto on kuitenkin jo aikaisemmin törmännyt samantyyppiseen tilanteeseen ja sitä kautta on mahdollista avata ovi siihen suuntaan, että Ranskan kansalliskokous nimis, nimeäisi kaksi edustajaa omasta piiristään ja, ja heidät nimitettäisiin parlamentin jäseniksi tänne ja samalla he menettäisivät oman paikkansa Ranskan kansalliskokouksessa. Omassa päätösasemaesityksessäni kohdassa kaksi valittelen, että näin on päässyt äh, tapahtumaan. Mutta uskokseni äh, puheenjohtaja sen perusteella, mitä täällä viime viikolla, ei vaan siis Strasbourgin viikolla, itse asiassa saimme kuulla Espanjalta puheenjohtajamana, niin näyttäisi siltä, että tällainen olisi mahdollinen ratkaisu, jollei nyt sitten Ranskan vaalitulos jollakin tavoin muuta tilannetta. Mutta näyttäisi siltä, että hyväksyttävä ratkaisu voitaisiin saada aikaiseksi. Sitten vielä toinen kysymys. Euroopan parlamentti hyväksyi Martinin mietinnön viime marraskuussa ja siinä edellytetään, että kyseiset jäsenet niin kauan kunnes he saavat täysivaltaiset oikeudet Euroopan parlamentissa, niin he voivat osallistua toimintatarkkailijoina. Sisällytään omaan päätöslausumaesitykseen myöskin kaksi tärkeää huomiota, josta ensimmäinen on lopullinen päätös Euroopan parlamentin äh, koosta ja äh, kokoonpanosta, joka tullaan äh, aikanaan hyväksymään Euroopan parlamentissa. Siinä edellytetään lisäaikaa asian toteuttamiselle. Me olemme jo käsittelemässä samantyyppistä asiaa. Herra Daffe meidän valiokunnastamme laatii mietintöä tästä kysymyksestä. Mutta niin kuin sanottu, kyse on nyt siis väliaikaisesta siirtymäkausjärjestelystä, joka kattaa vuodet 2009-2014. Ja sen, sen lopullinen tarkoitus olisi päästä tilanteeseen, jossa edustaja 751 plus 1 mutta mitä tulee nyt sitten tuohon luvan antamisen äh, neuvostolle, niin äh, ehdottaisin, että otamme kantaa myönteisesti mm, niillä huomioilla varustettuna, jotka tässä olen nyt teille esitellyt. Näyttäisi siltä, että tilanne on jo aika pitkälle äh, valmis mutta joitakin asioita vielä on saatava järjestykseen ennen kuin annamme luvan. Mutta mielestäni tällainen lupa voidaan antaa. Perustamissopimuksen artikla 48.3 perusteella laaditaan päätöslauselma, jonka tarkoituksena on ottaa kantaa siihen, onko tämä toimenpide välttämätön. Te tunnette myöskin tämän asian taustan. Te olette itse olleet monetkin mukana valmistelukuntien töissä. Sitä paitsi Euroopan parlamentilla oli tässä äärimmäisen tärkeä rooli. Me itsehän otimme tuon valmistelukuntatermin käyttöön. Me olemme myöskin laatineet perusoikeuskirjan. Ja, ja sehän on ikään kuin Euroopan perustamissopimuksen pohjalla, niin kuin kaikki hyvin tietävät. Sieltä on löydettävissä eräissä aihe, eh, joka liittyy sisällön rajoittamiseen ja toisekseen eh, toinen aihe liittyy Euroopan parlamentin kokoonpanoon tällä vaalikaudella. Minun mielestäni pien, vähempiarvoista asiaa silmällä pitää mitä valmistelukuntaa ei kannata kutsua koolle. Jotta siihen päädyttäisiin, täytyy olla kyseessä äärimmäisen tärkeä poliittinen kysymys. Tämä onkin epäilyttävää, koska ratkaisu näyttäisi jo olevan lähestulkoon valmiina. Ja, ja näin ollen tuskin valmistelukuntaa tällaista muutosta varten kannattaa kutsua koolle, koska kyse on väliaikaisesta ja siirtymäkausijärjestelystä. Tässä lyhyesti minun asioitteni, päätöslauselmieni sisältö. Ja jos joku haluaa vielä jotain lisää tietoja, niin varsin mieluusti vielä lisävastauksia annan. Kiitos. Ringrazio molto. Suur kiitokset. Puheenvuoro oli varsin selkeä. Mitä tulee päätöksen ja ehdotukseen siitä, että emme ehdottaisi valmistelukunnan koolle kutsumista, asettamista. En tiedä, onko tästä edes syytä puhua, mutta sen sijaan taas, mutta sen sijaan se, millä tavoin uuden 18 Euroopan parlamentin jäsenen sisällyttäminen Euroopan parlamenttiin tullaan toteuttamaan viiden vuoden vaalikauden aikana voi olla hankalampi teema. Mutta nyt keskustelu on auki, se on avattu. Oli nyt kommentoitava ensimmäisen tai toisen aiheeseen. Sana vapaa, herra Duff. President, um... Grazie. Kiitos, herra Daffa. Sitten annan äh, puheenvuoron edustaja Nakaulle. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι το... Hyvä puheenjohtaja. Tämä kysymys tuntuu yksinkertaiselta näin ensinäkemältä, mutta on aivan totta, että kun sitä katsotaan vähän tarkemmin, niin eräitä vaikeuksia asiaan kuitenkin liittyy. Tämä kävi jo esittelijä Mendisten viikon puheenvuorossa ilmi. Ja se, että eh, Lissabonin eh, sopimus on voimassa, ja onko todellakin Akiin niin nyt, että Saksalla on kolme ylimääräistä, ylimääräistä edustajaa? Se onkin hyvä kysymys esitettäväksi. Ymmärrän aivan hyvin tietenkin sen, että edustajat on valittu viideksi vuodeksi. Sehän aiheuttaa ongelmia kelle tahansa näin henkilökohtaisella tasolla. Mutta en tiedä, mitä meidän pitäisi nyt päätellä tässä tilanteessa. Mehän haluamme, että Lissabonin sopimus astuu voimaan ja siksi meidän täytyy omalta kohdaltamme ratkaista, mitä tämän Saksan tapauksen kanssa teemme. Täytyy mielestäni valmistelukuntaa käyttää tällaisissa suurissa kysymyksissä, kun on kansalaisvapauksista ja perusvapauksissa vapauksista kysymys. Aikaisemminhan valmistelukunta teki hyvin työtänsä ja tavoitteisiin päästiin ja nyt pitäisi sellainen er-, edelleenkin perustaa. parola. Kiitos. Sitten äh, edustaja Jauregui. Gracias, presidente. Y buenas tardes, queridas. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille Haluan ryhmäni nimissä todeta, että herra Mendesivikon mietintö vastaa meidän poliittista kantamme tähän asiaan. Eli minun mielestäni meidän ei ole syytä unohtaa keskeisintä tässä asiakokonaisuudessa. Eli sitä, mikä koko asian poliittinen mietintö, äh, poliittinen äh, tarkoitusperä tässä yhteydessä on. Nimittäin meillä on olemassa jo pitkälti voimassa ollut poliittinen sopimus, joka on varsin monimutkainen. Se on saatu aikaiseksi vuosien varrella sovitellen erilaisia kantoja eri, vuot, vu, eri jäsenmaiden eh, välillä. Se syntyi jo Nitsa sopimuksen yhteydessä. Se pitäisi nyt eh, korvata, koska eh, tässä periaatteessa sovittiin jo siitä, että kun perustuslaki saataisiin aikaiseksi, nämä kysymykset niin ne saisivat ratkaisun. Mutta nyt pitäisi saada aikaiseksi konkreettinen sopimus, joka kattaisi 27 maata – ja, ja saisi aikaiseksi tilanteen, jossa kaikkien edustus olisi tasapuolista. Sopimuksessa todetaan, että tämän vaalikauden aikana otettaisiin 18 lisää edustajaa mukana. Eli kolme ylimääräistä edustajaa annettaisiin Saksalle, mutta ei se kuitenkaan vie pohjaa pois siltä, etteikö 12 muuta maata saisi 18 lisää jäsentä. Eli mitä tämä kaikki nyt sitten tuo mukana? Mikä on ongelma ydin? Meidän pitäisi edesauttaa ja, ja muodollistaa poliittinen sopimus ja taata se, että – kyseisillä 12 maalla, jotka tällä hetkellä ovat huonosti edustettuina Euroopan parlamentissa, annettaisiin niille kuuluva edustusoikeus. Näitä maita on 12. Eli jotkut näistä maista saisivat yhden, toiset kaksi, kolme tai jopa neljä lisäjäsentä. Miten me takaamme sen, että tämä oikeus ja tämä sopimus, tämä poliittinen sopimus nyt käytännössä toteutetaan? Tähän löytyy vastaus herra Mendesen viikon mietinnöstä ja se on varsin järkipöräinen. Mutta tuskin nyt tarvitaan mitään HVKta, jotta saataisiin aikaiseksi tällainen sopimus, koska jo muutenkin kaikki ovat sitä samaa mieltä. Eli niin, selvää on myöskin se, että Euroopan parlamentin nyt kannata lähteä pyörtämään sitä, mitä neuvosto ehdottaa. Meillä on jo tämä sopimus, se on nyt ainoastaan vahvistettava. Aikooko Euroopan parlamentti todeta, että kyllä, näin tämä menee, toteuttakaa tämä näin ja, ja sillä selvä. Minun mielestäni joissakin mietinnön kohdissa olisi hyvä todeta, että niin kauan kunnes ratifiointi toteutuu, ja mehän tiedämme, että ratifiointiprosessi voi olla loputon – koska meillä ole mitään takeita siitä, että kaikki 27 jäsenmaata omissa perustuslakijärjestelmissään toteuttaisivat äh, ratifioinnin nopeasti. Olisi tietysti hyvä, jos näin kävisi, mutta näin ei välttämättä tapahdu. Ja se taas on törmäyskurssilla jonkun muun jäsenmaan äh, toimien suhteen. Eli kun ratifiointi toteutuu, se voi kestää yksi, kaksi vuotta tai jopa kolme vuotta, niin tässä ehdotetaan, että niin kauan kyseiset 18 edustajavoimat ovat tarkkailijoina ilman äänestysoikeutta. Minun mielestäni olisi aika järkevää antaa heille – oikeus mutantis mutantiperiaatteen mukaisesti, niin kuin työjärjestyksessä todetaan, oikeus toimi, toimia. Hehän ovat muutenkin koputtelemassa ovella. Eikä tässä ole kyse pelkästään espanjalaisista. Mm, koska tämä äänestysoikeuden puute on aika suuri ongelma. Tämä on asia, joka herran Mendes Mika aivan selkeästi ilmaisi. Meidän pitäisi nyt siis suostua tällaisen statuksen näiden uusien edustajien osalta. Tietysti olen sitä mieltä, että on järkevä kohdella heitä kaikkia samalla tavoin, mutta niin kuin mietinnöstä todetaan, me valittelemme sitä, että joku jäsenmaa voi tehdä erilaisen päätöksen ja käyttää sitä optiota, jonka neuvosto luonnosteli viime vuoden heinäkuun kokouksessa. Mietinnössä tuodaan esiin ajatus luetteloista, jotka julkaistiin 7. 7. viime vuonna. Voi olla, että Ranskalla on oma lainsäädäntönsä puitteissa mahdollisuus siihen, että heidän kaksi edustajansa valittaisiin viime vuoden listoilta, siis viime vuoden heinäkuun listoilta. Mutta me voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että että asia joutuisi kärsimään jonkun jäsenmaan toimista. Eli yksi jäsenmaa ei voi ehdollistaa mikä toisen jäsenmaan toimintaa. Ei, ei tällaista voida hyväksyä. Siksi tämän päivän ehdotus on aika hyvä, siis varovainen, mutta kuitenkin teemme niin kuin Neuvosto ehdottaa. Kyllä, hallitusten välinen konferenssi voi tehdä tästä päätöksen. Ainakin näiden 18 valitun edustajan osalta, josta nyt on kyse. Ja siinä vaiheessa, kun sopimus on ratifioitu, jatketaan. Emme saa tehdä tästä nyt mitään ennakkotapausta ja, ja lähteä hyväksymään tilannetta jollakin tavoin niin kuin etukäteen ennen ratifiointia. Tämä on se, millä tämä minä asian näen. Ja mielestäni mietintö on riittävä ja, ja siksi se olisi hyvä hyväksyä tällä meidän parissamme ja hyväksyä kokonaisuudessaankin parlamentissa, että ratifiointi voi edetä. Hauri. Kiitos. Ja sitten Raltieri. Grazie, presidente. Anch'io pen... Puheenjohtaja, minäkin olen samoilla linjoilla kuin eh, esittelijämme herra Veteseliko ja äskeinen puhuja – Eli tämä on oikeastaan pakkotilanne. Kolme saksalaista edustajaa, heillä on oikeus mandaattiinsa ja 18 muulla uudella edustajalla niin ikään mahdollisimman pikaisesti heille on annettava täyspainoiset oikeudet toimia Euroopan parlamentissa niin kuin viime vaaleissa todettiin. Kaikki jäsenmaat eivät kuitenkaan ole sopimuksen mukaisesti eh, toimineet, mutta me voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että tiettyjen jäsenmaiden toiminta eh, vaikuttaisi kielteisesti toisten jäsenmaiden toimintaan. Meidän on siis eh, edettävä sillä linjalla, jota neuvosto ehdottaa. Ja meidän on hyväksyttävä asia ja näytettävä vihreää valoa. Kuitenkin täsmentäen kaksi toisista poikkeavaa seikkaa, eli kantamme HVK, siitä ei ole mitään epäilystä, niin kuin herra Mendeseviko sanoisi. HVK on aivan liian merkittävä hanke, jotta sitä ryhdyttäisiin tällaista varten kutsuma koolle. Mutta sen sijaan taas pöytäkirja 36 nojalla kun on otettava kantaa itse ö, asiaa, niin kuin herra Dafkin täällä esitti. Tämä on sen verran tärkeä asia, että se on otettava huomioon, mutta ei kuitenkaan minun mielestäni niin kuin herra Duff sanoi. Voisin vielä syventää tätä kysymystä, niin kuin äskeinen puhujakin teki. Minä en nimittäin hyväksy sitä, että ainoastaan Ranskalla on mahdollisuus valita joko uusien vaalien tai sitten sen välillä, että he nimevät kansalliskokouksestaan kaksi meppiä, kaksi edustajaa. Kolmas vaihtoehto neuvoston ehdotuksessa on tämän suuntainen, eli jäsenvaltio voi nimittää edustajat Mielestäni tällainen ex post toiminta ei ole ylipäätään mahdollista, varsinkin kun Ranskassa on erilainen vaalipiirikohtainen niin suhteellisuusperiaate käytössä vaalilaissa. Eikä myöskään sen vuoksi, että juridisesti asia ajatellen Kyse on siitä, että jos tarvitaan kaksi ylimääräistä edustajaa, ei voida enää jälkikäteen lähteä heitä hakemaan aikaisempien vaalien listoilta. Sitä paitsi tässä ei ole sinänsä kysymys vaalipiirien uudelleen järjestelyistä tai siitä, että henkilöitä haettaisiin ikään kuin jälkeenpäin riippumatta nyt siitä, miten teknisesti nämä kaksi edustajaa valittaisi, olisivatko he sitten mahdollisesti ne, jotka ensin valittiin, niin he saavat paikat, vai miten tämä menisi? Tämä on Ranskan erikoisuus, mutta joka tapauksessa olemme neuvoston ehdottamalla linjalla yleisesti ottaen, mutta tästä kohtaa olen sitä mieltä, että me voisimme tiukkasävyisesti ehdottaa – ettei edustajia nimettäisi Ranskan kansalliskokouksesta, vaan että heidät otettaisiin Ranskan eurovaalilistoilta. Grazie, anche se resta il problema mi Kiitos, ongelma ja edelleenkin ratkaisematta. Nyt sitten muutoin tämä ehdotuksen nojalta pitäisi myöskin tehdä päätös siitä, että mitkä vaalipiirit tähän nyt sitten otettaisiin kuka sen päättää? Sada quella propone. Niin, no siis ymmärrän. Joka tapauksessa mielestäni se on parempi kuin Ranskan tämä hetkinen ehdotus. Voitaisiin ajatella eh, ehkä eniten ääniä saaneet kahdeksasta vaalipiiristä, tai miten tämä nyt sitten menisi. Mielestäni parlamentin vaaleista olisi parempi valita nämä ehdokkaat. Kiitos täsmennyksestä ja sitten herra Verhofstadt. Oui, euh, monsieur président, tout d'abord je dois dire que... Hyvä puheenjohtaja, aivan aluksi minä haluaisin kiittää näistä e- e- esittelijää tästä mietinnöstä ja näistä muistakin puheenvuoroista. Mutta kuitenkin olen vähän yllättynyt siitä, että tämä ei ole niin kunnianhimoinen kuin ehkä voisi viisi ehdotusta, jotka täällä on päätöslausumaehdotuksiksi. Ja myöskin ajatus, jonka mukaan tällaista valmistelukuntaa ei kutsuttaisi koolle, nämä ovat yllättäviä. No miksi näin? Siksi, että että tässähän on nyt poliittinen kysymys, sopimus tehty maiden välillä, eikä tämä ole mitään sellaista, mitä me olisimme parlamenttina ja muiden instituutioiden kanssa päättäneet. Tässä on aivan toinen eurooppalainen instanssi, joka nyt sitten pyytää parlamentin näkemystä. Emme ole koskaan olleet tässä mukana ainakaan suoraan eikä muodollisestikaan. Ja nyt meille esitellään tässä poliittinen sopimus. Se on kirjattu pöytäkirjaan ja se on hyväksytty, ratifioitu. Ja nyt on tilanne, jossa meidän pitää siihen puuttua, katsoa olemmeko sen kannalla ja mikä on meidän näkemyksemme hallitusten välisestä konferenssista, mikä on meidän eh, näkemyksemme tästä konventtiasiasta. Olen vähän yllättynyt siitä, että täällä käytetään ristiriitaisia argumentteja. Täällä puhutaan, että tämä on sellainen asia, mistä voitaisiin, pitäisi keskustella, mutta sitten toisaalta, että tätä ei ole koskaan käsitelty. Ja siirtymäkausi ja siirtymämääräykset sinänsä ovat ristiriitaiset näin ollen. Euroopan parlamentin etu olisi katsoa juuri tätä asiaa, että tässä nyt pyydetään poliittisesti eh, neuvostolta pyydetään toisen instituutin näkemystä. Okei, se voidaan antaa, mutta ei kysytä, mikä parlamentin näkemys asiasta on. Eh, jonkun mielestä on 18 jäsentä otettava lisää. No tietenkin olisi kysyttävä Euroopan parlamentilta tästä asiasta. Tämähän riippuu, tästä riippuu parlamentin toiminta ja sen kokoonpano. Esimerkkinä voisin sanoa keskustelun, jota on jo käyty ja jota käydäänkin näistä ylikansallisista listoista. Ja uskon, että täällä on suuri enemmistö, joka toivoo, että meillä olisi todelliset eurooppalaiset vaalit 2014, eikä mitään tällaista kansallisiin listoihin perustuvaa haamuvaalia. Ja tällä tavalla me voisimme nostaa parlamentin eh, laillista oikeutusta. Jos nyt HVK järjestetään sen vuoksi, että neuvosto näin haluaa ja haluaa 18 uutta jäsentä joukkoomme, ja ne, heitä hän ei valittaisi suoraan, kuten Ranskassa. Jos sitten ajatellaan parlamenttia, että jos nyt HVK kautta mennään, niin miksei tähän lisättäisi myös sitä, että pyydettäisiin uudistuksia, uusia ehdotuksia, jotka koskevat niitä vaatimuksia, joita meillä parlamenttina on. Voin antaa esimerkkejä, mutta Yksi niistä olisi eh, tällainen kansainrajat ylittävä eurooppalainen eh, lista vaaleihin, siis 2014 vaaleisi, vaaleihin. Asioita pitäisi käsitellä täysin toisella tavalla. Emmehän me nyt puhu tästä valmistelukunnasta, joka eh, yleensä on sellainen taho, jossa käydään hyvin laajoja keskusteluja – Eihän ole kysymyksessä vain 18 edustajan asema, vaan kokonainen prosessi HVKn asema. Ja tämä pitää selvästi sanoa, kun tätä asiaa käsitellään. Olen hieman yllättynyt siitä, että ensimmäisessä HVKn luomisvaiheessa parlamentti oli ihastunut siitä, että tällainen päätettiin. Muistan sen hyvin, se oli Laakenissa – se oli innovaatio, se oli ehdotus, joka tuli neuvostolta. Silloin puheenjohtaja, silloinen puheenjohtaja ehdotti tätä ja parlamentti oli aivan ihastuksissa, mutta nyt valmistelukunta, nyt kun se on aivan sopimuksissa mukana, että tällainen mahdollisuus on, niin sanotaan, että ei, ei, ei sellaista. Eli silloin kun tätä ei ollut institutionaalisesti olemassa, niin neuvostosta ehdotti, ja nyt kun se on perussopimuksissa, että tällainen voidaan järjestää, niin sanotaan, ei, ei, ei, ei, ei, tämä ei ole tarpeeksi tärkeä kysymys tällaisen pitämiseen. Pitäisi toimia niin, että HVK on tärkeä, että siitä tulee tärkeää. Pitäisi antaa sellainen näkemys, että pyydetään neuvostolta, että sinne tulee kaikenlaisia hankkeita, joita käsitellään HVKssa ja sillä tavalla, että Euroopan unionin demokraattinen puoli vahvistuu. Minun mielestäni asiasta pitäisi keskustella myöhemminkin mm, siinä yhteydessä, kun puhutaan, puhutaan näistä jäsenistä ja Ainakin meidän ryhmämme odottaa sitä, että tarkistuksia tehdään näihin, näihin asioihin, joita täällä on otettu esiin. Kiitoksia. La parola all'onorevole Tarkovsky. Kiitos. Ja sitten edustaja Tarkovski. First of all, excuse me, because I'm, I'm... Ensinnäkin puhun hyvin selkeällä tavalla, ehkäpä myös naivisti. Ensinnäkin kysymys tästä valmistelukunnasta. Tässä on kysymys oikeastaan yksi on periaatteesta ja toinen on tasosta, mitä tulee neuvostoon ja siihen, mitä vaihtoehtoja käytetään, kun nimitetään uusia jäseniä. Mitä tulee periaatteeseen, tämä on hyvin hankalaa, koska olen samaa mieltä monien kanssa, jotka ovat sanoneet, että tavallaan valmistelukunnan järjestäminen näin yksinkertaisen asian äh, hoitamiseksi vesittäisi koko ajatuksen. Toisaalta tässä on myös ongelma, koska tässä luodaan ennakkotapaus ja siitä me emme välttämättä pidä. Joten siltä osin tämä on hankalaa. Mitä sitten tulee uusiin jäseniin, siinä meillä on toinen ongelma. Mikä on tärkeämpää, oikeutus vai edustuksellisuus, mitä tulee tähän oikeudellisuuteen? niin meillä esimerkiksi Ranskan hallitus haluaa lähettää kaksi jäsentä omasta parlamentistansa. Toisaalta meillä on sitten edustuksellisuuden ongelma, koska haluamme, että tämä parlamentti on mahdollisimman edustuksellinen ja tavallaan heijastelee kansalaisia mahdollisimman nopeasti. Joten me, nämä ovat ne kaksi ongelmaa, jotka meillä ovat. Jos meillä ei ole valmistelukuntaa, niin silloin neuvosto ehkäpä voisi hyväksyä meidän kantamme, eli se, että tämä vaihtoehto kolme ei ole hyväksyttävä. Ja johtopäätöksenä tästä, kun me puhumme näistä uusista asioista. Jos me sanomme ensinnäkin, että me olemme kaikki sitä mieltä, että vaihtoehto kolme ei ole hyväksyttävä, silloin sitä, näin täytyy toimia. Ja silloin me voimme tavallaan potkaista pallon sinne neuvoston pelikentälle ja odottaa, mikä heidän vastauksensa on. Jos me sanomme, että ei kutsuta valmistelukuntaa koolle, silloin meillä ei ole saman tasoista vastapelaajaa neuvostolle. Joten ei meidän nyt ehkä pitäisi tässä kahdessa viikossa päättää sitä, kutsutaanko valmistelukunta koolle vai ei, mutta potkaistaan nyt pallo neuvoston pelikentälle sanomalla, että selkeästi, että vaihtoehto kolme ei ole hyväksyttävää. Mutta silloin meidän kaikkien pitää pitää kiinni siitä, että kolmas vaihtoehto ei ole hyväksyttävä, mutta silloin palaamme alkuperäiseen ongelmaan, mikä on tärkeämpää, edustuksellisuuskö öö, ja jos me kaikki olemme sitä mieltä, että edustuksellisuus on tämän parlamentin tärkein asia, niin silloinhan koko tämä keskustelu sitä, että millä tasolla tämä käydään, ei olekaan niin tärkeää. Joten tässä täytyy nyt loogisesti miettiä, missä järjestyksessä mennään. Mikä on tärkeää? Legitimiteetti vai edustuksellisuus? Päätetään siitä ja sitten voimme miettiä, mitä taktiikkaa lähdemme noudattamaan. Mutta kuten jos näyttää siitä, että valmistelukunnan koolle kutsuminen tällaisesta asiasta saattaisi vesittää koko valmistelukunnan idean äänestäjiemme silmissä, ja tämä voi tulla meille kalliiksi. Grazie, onorevole Tarkovski. Onorevole Fox. Kiitoksia. Kollega Fox. And can I thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin Mendes de Vigoa hänen raportistaan. Olen samaa mieltä hänen johtopäätöksistään siitä, että ei tarvita valmistelukunnan koolle kutsumista. Toisin kuin edustaja Verhofstadt Äh, minä olen ihan tyytyväinen siitä, että tässä ei olla liian kunnianhimoisia. Minä olen aina hyvin hermostunut, kun federalistit, jotka istuvat tässä minun edessäni, lähtevät puhumaan kunnianhimosta Euroopassa, koska se merkitsee aina sitä, että kansallisvaltiolta viedään toimivaltuuksia. Kuten Verhofstadt sanoi äh, transnationaalisuudesta, niin minä sanoisin, että tämä nyt oikeastaan on napolilainen idea. Ja tässä äh, oikeastaan pyritään Äh, lisäämään sitä, että ekstremistit saisivat enemmän valtaa tässä parlamentissa. Nämä kolme Saksan meppiä, heidän tulisi erota samanaikaisesti kuin nämä 18 uutta jäsentä tulevat parlamenttiin. Mutta tämä päätös vaatii yksimielisyyttä ja sen vuoksi on täysin mahdollista, että Saksan hallitus äh, ei ehkäpä äh, hyväksy tätä ehdotusta Joten meidän täytyy tässä nyt olla hyvin pragmaattisia. Jos hinta sille, että me saamme nämä lisä 18 jäsentä tänne mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, tarkoittaa sitä, että saksalaiset venyttävät tätä vuoteen 12, 2014 asti, niin ei se nyt ole niin kovin kallis hinta. Ja miten nämä sitten nimitetään, se on asia, mikä pitää jättää jäsenvaltioille. Minun mielestäni meidän ei tule sekaantua heidän oikeuksiinsa valita oman kansakuntansa edustajia. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Ja, mein Name ist Tain. Ähm. Kiitoksia, nimeni on Tain. Olin hieman yllättynyt, kun luin tämän mietinnön, jonka mukaan valmistelukunta ei olisi tarpeen. Ja mehän olemme tästä asiasta jo aikaisemminkin keskustelleet eh, ja, eh, ja minusta kuitenkin täällä on aina puhuttu tästä eh, valmistelukunnasta ja sitten se on torjuttu ja on sanottu, että kansalliskokous Ranskassa voi näitä asioita päättää, mitä tulee uusiin edustajiin. Eräät maat eivät halua HVKta ajallisista syistä, koska tällaisen koolle kutsuminen on aika hidasta ja sinä aikana eh, nämä 18 sitten eivät ehdi mukaan. Ja sitten se, että vaalit pidetään heti ja ne ovat samanlaiset kuin aikaisemmin, niin Ja siksi, miksi minä en haluaisi, että nämä, mm, e, nämä tulijat tulisivat tänne toisin perustein, niin se johtuu siitä, että kun meillä oli mm, oli kysymyksessä lehdistön vapaus Italiassa, niin meidän täytyy tässäkin aina miettiä, että mitkä ovat ne oikeat teemat, joiden perusteella sitten valintoja tehdään. Tässä on vaikea ennakkotapauksen vaara ja on tietenkin silloin, että jos ennakkotapaus tulee tästä, niin samaa päätösmallia käytetään jatkossakin. Jos me ryhdymme sopimuksia muuttamaan, tämä ei olisi sitten viimeinen kerta. Ja jos me nyt toimi järkevästi, niin meillä tulee tämä sama ongelma eteen uudestaan ja uudestaan. Kaikkien pitäisi nyt toimia yhdessä, se neuvostokomissio ja parlamentti. Tämä pitäisi selvittää, eikä pitäisi pikaisesti päättää ja vielä sillä tavalla, että parlamentti ei ole mukana. Lopuksihan minulle, meille sitten sanotaan, että tämä asia ei teille ei kuulu. Minä en ole kaikista selvityksistä huolimatta ymmärtänyt ihan tarkkaan, että miksi Ranska toimii näin kuin toimii näiden kahden edustajan kohdalla. Ranskahan on tiennyt, että se tulee saamaan kaksi e edustajaa lisää, kun sopimus astuu voimaan. Ja olisi, e, tämähän oli tiedossa, niin siihen olisi pitänyt varautua. ehkä Ranska joutuu niistä luopumaan väliaikaisesti taas kokonaan, mutta kuitenkin se, että Eh, muut joutuisivat Ranskan takia näin pitkään odottamaan, sitä en ymmärrä. Lei. Kiitos teille. Ja sitten puheenvuoro eh, edustaja Gripille. Eli varmaankin ranskalaisen asia kiinnostaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset eh, noista tervetulleista sanoista. Tämä ensimmäinen puheenvuoro valiokunnassa. On todella suuri ilo ja, ja kunnia äh, saada tulla äh, mukaan Euroopan parlamenttiin ja osallistua tämän valiokunnan äh, töihin. Nyt sitten tämä jälkeen keskityn itse niin sanottu Ranskaa kysymykseen, no, lain, lain, lainausmerkeissä. Nämä tässä jo aikaisemmin puhuttiinkin aiheesta – Ehkä voi itse vielä antaa hieman lisätietoja tai lisäselvityksiä asiasta. Kansalliset viranomaiset ovat kolmesta vaihtoehdosta nyt tarttuneet kolmanteen vaihtoehtoon, kolmanteen optioon. Eli eh, siihen, että käytettäisiin viime vuoden eurovaalien listoja. Nyt haluaisin korostaa sitä, että kolmas vaihtoehto, joka, joka Ranskan osalta tarkoittaisi sitä, että Ranskan kansalliskokouksen valitut, suorilla vaaleilla valitut edustajat voitaisiin siirtää Euroopan parlamenttiin ensin tarkkailijan statuksella varustettuna ja sen jälkeen, kun pöytäkirja hyväksyttäisiin ja ratifioitaisiin Euroopan unionin jäsenmaissa, niin siinä vaiheessa heistä tulisi täysjäsen Euroopan parlamentti ja he jättäisivät kansalliskokouksen mandaattinsa. Tätä asiaa on tutkittu ja, ja tarkasteltu Ranskassa kaikkien äh, asiantuntijo, ka, kaikkien korkeimpien asiantuntijoiden parissa, eli perustuslakiin perehtyneiden äh, lainoppineiden piirissä. Ja äh, sitä kautta päädyttiin kolmanteen vaihtoehtoon siksi, että se on ainut vaihtoehto, joka ei olisi ongelmallinen perustuslain ja, ja <clears throat> juridiikan pohjalta. Se olisi ikään kuin ad hoc-tyyppinen äh, ratkaisu. Äh, sen kautta olisi mahdollista myöskin välttyä monista kustannuksilta ja, ja järjestelyiltä. Nimittäin Ranskan vaalilaki on ongelmallinen äh, vaalipiiri option kannalta. Se olisi epäoikeudenmukainen ratkaisu, koska 72 Euroopan parlamentin jäsentä, siis Ranskasta tulevaa jäsentä, on valittu kahdeksan vaalipiirialueelta. Ja sen sijaan taas nämä kaksi kyseistä keskustelun kohteena olevaa jäsentä eivät olisi valittuja on mukaisesti. Eli tämä loisi epätasapainoisen tilanteen kahden uuden ja 72 jo täällä olevan edustajan välillä. Sitä paitsi tämä ei olisi kovinkaan Eurooppa-henkinen, Eurooppa-ulotteinen ratkaisu, eikä se millä tavoin Ranskan äänestäjäjoukossa myöskään herätä innostusta. Sitten toinen vaihtoehto viitattaisiin vuoden 2009 heinäkuun eurovaaleihin. Tätäkin on juristien piirissä tarkkaan tutkittu. Toisin sanoen valittaisiin, valittaisiin sellainen äh, ratkaisu, että äh, henkilöt äh, valittaisiin vaalien pohjalta, jotka järjestettiin viime vuoden heinäkuussa Ranskassa. Taas eurovaalit järjestettiin vuoden 2006 väestö laskuun perustuen. Sen jälkeen Ranskassa on toteutettu uusi väestölasku vuonna 2007 ja se ei enää vastaakaan vuoden 2006 tulosta. Se on paljon lähempänä todellista väestötilannetta, siis tällä hetkellä. Toisin sanoen se antaa oikeudenmukaisemman kuvan äänestäjien määrästä. Nyt siis herää kysymys, mitä väestölaskua on pidettävä pohjana tässä? Pitäisikö muodon vuoksi, nyt muotoseikkojen vuoksi perustaa päätös vuoden 2006 väestölaskutulokseen vai pitäisikö hyvä hallinnoinnin vuoksi pohjata päätös vuonna 2007 väestölaskutulokseen. Eli väestölaskun tulos vuonna 2006 vai 2007, kumpi näistä nyt sitten otettaisiin viiteluvuksi kun kahta uutta edustajaa valitaan. Koska vuoden 2006 ja 2007 väestölaskun tulosten välillä on reipas ero, kumpikaan valinnoista ei ole mahdotonna, koska Ranska oikeuskäytännön mukaisesti voitaisiin loppujen lopuksi joutua tilanteeseen, jossa voitaisiin hyökätä tätä ratkaisua vasta valittiin nyt sitten viiteluvuksi vuoden 2006 tai vuoden 2007 väestölaskun tulossa. Eli juridisesti tästä voitaisiin synnyttää aika vakavakin ongelma. Ja, ja tämä kaikki ainoastaan kahden uuden edustajan valinnan vuoksi. Miksei Ranska sitten jo ennakoinut näitä kahta edustajaa koskevaa tilannetta ennen Lissabonin sopimuksen ratifiointia? Tuskin tässä nyt on kysymys mistään unohduksesta tai, tai välipitämättömyydestä – Olemme saaneet Ranskan perustus, peru, perustusoikeusasiantuntijoiden kannan asiaan. Ja he toteavat, että Ranskan perustuslaki ja oikeuskäytäntö siinä muodossa kuin perustuslakituomioistuin sen näkee, ei anna mahdollisuutta siihen, että vaalien tulosta jollakin tavoin ehdollistettaisiin jonkun muun nimityksen tai muun toimenpiteen vuoksi. Tämä heikentäisi sitä tasapainotilaa, jonka periaatetta Ranskan perustustuomio, perustustuomio, perustuslakituomioistuin pitää yllä ja, ja pitää äärimmäisen tärkeänä. Eli tätä tasapainoa ei saa järkyttää. Joten tässä tilanteessa oli pakko toimia käytännönläheisesti, päästä eteenpäin ja tukeutua vähiten huono ratkaisu. Ja niin kuin sanottu, pyrittiin siihen, että kaikkein sopivin ratkaisu löydettäisiin sillä tavoin, ettei, ettei mitään oikeudellisia ongelmia syntyisi, varsinkin kun kyse on tällaisesta väliaikaisesta ja, ja siirtymäkausijärjestelmästä. Mutta niin kuin tiedätte, sen jälkeen kun pöytäkirja tullaan ratifioimaan kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa, tilanne muuttuisi. Ranska halusi siis toimia käytännönläheisesti ja, ja valita tien, joka olisi vähiten riskialtis, jos näin voi sanoa, koska jos tehtäisiin toisen tyyppinen ratkaisu, se voisi aiheuttaa taas oikeudellisia ongelmia. Joten tämä oli ikään kuin pienempi paha ja, ja se oli ratkaisu, johon Ranskassa päädyttiin. Ascoltiamo intanto l'onorevole Scholz. Kiitos. Ja sitten edustaja Sol. Herr Vorsitzender, äh, vielen Dank. Ich glaube, es ist ein grundlegendes... Kiitos. Uskon, että tässä on nyt kysymys tällaista perustavanlaatua olevasta ongelmasta. Ja <clears throat> en tässä nyt halua mennä liikaa yksityiskohtiin, mutta olen samaa mieltä kollega Verhofstadtin kanssa, kun hän puhui siitä, että meidän täytyy hyvin perustavasti piti eh, nyt selvittää koko tämä vaalitapa. Ja pyytäisin, että kollega Duff nopeuttaisi omaa työtään tämän direktiivin parissa. Me tarvitsemme tässä nyt jonkun verran aikaa ennen tätä uudistusta. Eihän tämä nyt ole ihan täysin uusi asia. Muistan tilanteen, kun itäsaksalaiset eh, edustajat Euroopan parlamentissa olivat eh, aluksi tarkkailijoina Euroopan parlamentissa ja sitten äh, Bundes, Saksan Bundestag ja Saksan vaalien jälkeen, uusien äh, vaalien, yhdistyneen Saksan vaalien jälkeen sitten äh, valittiin myös tänne. Me tarvitsemme minusta pragmaattista lähestymistapaa ja nämä A B ja C vaihtoehdot, me ehkäpä tarvitsemmekin siirtymäkaudeksi niiden maiden kohdalla, jotka eivät ole valmistautuneet tilanteeseen, että silloin ehkäpä nämä maat tarvitsevat nyt hieman apua siinä, mitenkä he nimittävät uuden Lissabonin sopimuksen perusteella nämä uudet edustajansa. Ja ajatellen nyt näiden valtioiden kansalaisia Lissabonin sopimuksen toimima, sen jälkeen kun se astui voimaan, niin on ollut kysymys nimenomaan siihen, että kansalaisilla on tavallaan mahdollisuus seurata Eurooppa-politiikkaa näiden edustajien kautta, oli heidät sitten valittu tänne tavalla eli toisella. Joten siltä osin sanoisin, ehkäpä tämä ajatus valmistelukunnasta nyt on hieman ylimitoitettu. Ja siitä, että valmistelukunnassa mietittäisiin sitä, millä tavalla nimitetään nyt sitten nämä uudet jäsenet. Mutta minusta meidän täytyisi nyt kuitenkin äh, jollain tavalla astua kohti suurempaa avoimuutta ja yleisön osallistumista, koska tässä on kysymys siitä, että meidän täytyy saada kansalaiset osallistumaan enemmän äh, kaikissa 27 jäsenvaltiossa eurooppalaiseen politiikkaan. Ja joka kerta, kun tulee kysymys äh, EUn institutionaalisesta edelleen kehittämisestä niin eh, muistakaamme se, että me aina vaalien jälkeen valitamme sitä, että kansalaiset eivät luota meihin enää. Silloin meidän tulisi vaalien välisenä aikana huolehtia siitä, että mielenkiinto ja luottamus pysyisi yllä. Gur- ah, sì, chiedo scusa, chiedo scusa. Anteeksi, sitten seuraava, seuraava edustaja Gurme. Regardons eh, les facteurs. Kiitoksia. Katsokaamme nyt näitä tosia asioita. Niin on aivan selvää, että täällä on uusia edustajia tulossa. 750 edustajaa, 51 e, edustajaa, tässä on nyt siirtymäkausi menossa, ja kuinka kauan se kestää? Se onkin nimenomaan kysymys. Mehän tunnemme jotkut näistä edustajista ja haluaisimme, että he tulisivat jo työhön, mutta kuinka kauan tämä kestää? E, tietenkin edustajien tulo edeltää ratifiointia kaikkien maiden taholta. Ja, ja myöskin Kroatia on tarkkailijana, mutta mitä tulee näihin edustajiin, sopimusta ei ole. On kuitenkin selvä, selvää, että 2008 huippukokous päätti, että ad hoc vaaleja voidaan järjestää maissa – Voidaan siis määr- parlamentista lähettää tänne tai käyttää 2009 vaalien tuloksia. Tämä on poliittinen ongelma, koska täällä nyt sitten on eräitä epäilyksiä. Tämä on tietenkin se syy, miksi me olemme etsimässä ratkaisua asiaan Mendes de Viikon kanssa. Jos me katsomme nyt Ranskan eh, tilannetta, Pääministeri Fillon on pyytänyt, että eh, tulisi sekä oppositiosta että hallituspuolelta eh, edustaja. Ranskassa on liian monimutkainen vaalijärjestelmä ja siksi valittiin tällainen pragmaattinen lähestymistapa. Joka tapauksessa tätä parlamentin päätöstä, kansalliskokouksen päätöstä lykättiin Ranskassa monta kertaa ja haluttu tehdä sitä ennen vuoden loppua. Mikäli minä tiedän jotakin, niin asia on sellainen, että jos me haluamme selkeän selityksen antaa, niin täytyy tehdä jotakin heti ja pragmaattisesti. Me voimme valita näin, mutta täytyy olla aivan selvää se, mitä me esitämme pitää olla aivan yksinkertaista ja selkeää viestiä kansalaisille. No, no, alte persone Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, paitsi herra äh, Daffin pyyntö äh, kuulla neuvostoa edustaja kuitenkaan ole paikalla. Neuvostosta sen sijaan herra Ferrer. I, I'm Mr. President, I'm, I... Herra puheenjohtaja, anteeksi. Minä luulin, että olimme saaneet suuren armon ja että puheenjohtajamaan edustaja olisi ollut paikalla, mutta näin ei ollut. Ja jos hän ei ole paikalla, hän ei voi puhua. Mutta koskapa me jatkamme näitä keskusteluita vielä näistä perustuslaillisista kysymyksistä, niin olisi ehkäpä soveliasta, että pysyvä puheenjohtaja lähettäisi edustajansa tänne puhumaan meille. Quindi non possiamo. No niin, tätä ei voida toteuttaa, mutta sen sijaan kukaan muu on pyytänyt vielä puheenvuoro. Altieri. Niin en haluaisi nyt käyttää hyväksi kärsivällisyyttä, mutta haluaisin vielä palata ranskalaisen kollegan puheeseen sen verran, että en ymmärrä argumenttia, jonka hän esitti. Eli kyse olisi valinnasta. Äh, niin hän sanoi, että jos valinta tehtäisiin sillä tavoin, että kansalliskokouksesta ei otettaisi edustaja, niin se voisi tuoda jonkunlaisen ongelmatilanteen oikeudellisesti ottaen, koska kyse ei olisi enää suorilla vaaleilla valitusta henkilöstä. Ei tämä minun mielestäni näin menee tässä yhteydessä ei voida tarkastella B- ja C-vaihtoehtoja ikään kuin samanlaisina. Siis kyllähän voidaan järjestää uudet vaalit ja silloin valinta on suora. Tai sitten valtiot voivat nimetä edustajat ottaen huomioon joko eurovaalitulokset Tämä on siis hypoteesi numero yksi. Tai sitten muilla tavoin. Joka tapauksessa vaalithan järjestää valtio, eivätkä äänestäjät. miten nyt voidaan ajatella, että tämmönen, tällainen ratkaisu ei olisi hyväksyttävä? Voi olla, että tämä tarkistusehdotus ei ole kovin äh, hyvin äh, muotoiltu, äh, koska kyseiset kolme vaihtoehtoa eivät perustuslain nojalla ole mielestäni nyt hyvin muotoilut. Ei muuta. Vigo. Ja sitten Mendes ja Vigo. Voitteko vastata? Kyllä vaan kiitos puheenjohtaja. Luonnollisesti ensin kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille. Aihe on kiinnostava. Monet ovat pohtineet asiaa pitkä ja hartaasti. Ja nämä kommentit luonnollisesti tulevat rikastuttamaan ei pelkästään keskustelua, vaan myös koko päätöslausuman esitystä. Herra Daffin kanssa olen samoilla linjoilla, kun hän toteaa, että neuvoston edustaja olisi täällä läsnä, kuulisi keskustelumme ja käyttäisi itsekin mahdollisesti puheenvuoron. Toivon mukaan tulevaisuudessa näin on. Sitten haluaisin vielä selvittää erään asian, johon Rova Jannakou, herra sultso ja, ja herra Fox viittasivat, eli liittyen kolmeen saksalaisen edustajaan. Kyse ei ole siitä, että päätös pitäisi tehdä yksimielisesti, sillä tavoin, että he keskittäisivät mandaattiinsa. Mielestäni tämä on mahdoton, koska artikla 5.67 tämän äh, säätä. Heidät on valittuja ja sillä siisti, mutta tilanne on monimutkainen, sitä voi kukaan kieltää meidän on toimittava sääntöjen mukaisesti. Ja lähtökohta on nyt se, että heidät on valittu viideksi vuodeksi ja he olevat, tulevat olemaan täällä aina vuoteen 2014 asti. Ei ole mahdollista muuttaa tätä päätöstä. Toisekseen, minun käsittääkseni kukaan puhujista ei todennut, että öö, he sinänsä vastustaisivat HVK äh, koolle kutsumista. Täällähän on nyt kysytty sitä, tukeeko Euroopan parlamentti sitä, että hallitustyvällinen konferenssi kutsuttaisiin koolle, kyllä vai ei. No tästä vähän aikaista lisää, mutta siis sinänsä se, että HVK kutsuttaisiin koolle tällaisen poliittisen kysymyksen ratkaisuun, ratkaisemiseksi. ei tietenkään millään tavoin aiheuta vastustusta täällä valiokunnassa. Tilanne on monimutkainen, koska Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja poliittisen ja väliaikaisen käytännön tilanteen välillä ei ole vielä ratkaisua. Sitä paitsi meillähän oli jo kahdeksan, yhdeksän kuukautta kestänyt tyhjö tavallaan kahden sopimuksen välillä. Mitään ihmeratkaisua ei helposti löydetä ja kaikki asiat eivät välttämättä aina mene niin kuin toivoa saattaisi. Entä sitten 18 uuden jäsenen mukaan ottaminen Euroopan parlamentin toimintaan, no se on ainoastaan ö, asia, jonka tarkoituksena on päästä tilanteeseen, jossa Euroopan parlamentin jäseni on 751, niin kuin sovittiin jo aikaisemmin. Nyt on löydettävä tasapaino poliittisten voimien välillä ja, ja maiden välillä – se maa, jolla on enemmän edustajia, tietysti pystyy antamaan monimuotoisemman poliittisesti värittyneen ja, ja poliittisesta kuvasta paremman kuvaa antava edustuksen, mutta niin kuin sanottu, sinänsä näytämme olemaan kaikki samoilla linjoilla. En ainakaan itse kuullut mitään tiukkaa vastustusta Niin, siis niin kuin sanottu, turhaa nyt enää jälkikäteen tätä valitella. Suomeksi kai sanotaan, että jos lehmätkin lentäisi ja niin poispäin. Mitä nyt enää miettiä sitä, mitä olisi voitu tehdä, jos jos olisi jos ja niin poispäin. Tilanne on nyt tämä. Neuvosto ei tehnyt niin kuin mahdollisesti se olisi voinut tehdä, mutta mitä sitä nyt enää pohtimaan – Neuvosto olisi pitänyt sopia väliaikainen asetus tätä tyhjää aikaa silmällä pitää, mutta näin ei tehty. Ja se taas perustui eh, Tsekin puheenjohtajuuden raunioille. Kysehän oli puheenjohtajuusajasta, jonka aikana hallitus hajosi ja niin poispäin. tilanne on nyt yksinkertaisesti se, että meidän on ratkaistava ongelma ilman, että nyt haikailemme enää menneiden perään. Tämä on periaatteellinen poliittinen päätös ja meiltä pyydetään nyt sitä, että annamme tukemme toimintamallille, jonka puitteissa mahdollista toivottaa tervetulleeksi uudet 18 edustajaa. Mutta tämä aiheuttaa ongelman tietylle jäsenmaalle. Kiitokset muuten vaan täällä uudelle edustajalle ja, ja, ja kiitokset myöskin hänen puheenvuorostaan. Mutta siitä huolimatta tilanne on se, mikä on, ja meillä on kaksi poliittista vaihtoehtoa täällä Euroopan parlamentissa. Yksi se, pyritään, että pyritään löytämään ratkaisu. Ja toisekseen taas se, ei, ei hyväksytä tänne edustajia, joita ei ole suoraan valittu. Tätäkin voidaan poliittisesti kyllä argumentoida. Minä kuitenkin toivoisin, ettemme hävittäisi ja piilottelisi esimerkiksi hallitusten välisen konferenssin tai val- valmistelukunnan koolle kutsumisen taakse joita muita asioita. Minä puolan sitä, mitä valiokunta enemmistönä päättää. Jos me päätämme, että me emme tänne halua edustajia, jotka valittiin suorilla vaaleilla 2009 heinäkuussa, niin ei sitten. Mutta älkäämme nyt syyllistykö siihen, että HVK koolle kutsumisen kautta jotenkin tämä keskeisiä asia jätettäisiin sivuraitelle ja, ja lähdettäisiin puhastelemaan jonkun vähäpätöisemmän piirissä ja parissa. Ei. Äh, sinänsä arvosta herra Ferhofstadtia, mutta niin, te totesitte, että Lakenissa päätettiin äh, eri tavoin me nyt joka tapauksessa toimimme niiden sääntöjen perusteella, jotka val- olivat vallalla jo ennen Laakeniakin. Monet ovat sitä mieltä, että HVK oli sinänsä suuri keksintö. Ja jos tarve vaatii, niin käytetään sitä uudemman kerran. Toiset taas ajattelevat, ettei kannata väkisin kutsua HVKta koolle. Nyt on pelkästään kyse tällaisen väliaikaisen siirtymäkausijärjestelyn ratkaisusta ja sitä varten ei nyt kannata lähteä vuoria siirtelemään. Jos haluamme käsitellä äsken mainitun kahden ranskalaisen valintakysymystä joudumme mahdollisesti käsittelemään kansallisia listoja ja, ja päädymme aina vuoteen 79. Asetuksen artikla 5 antaa tähän mahdollisuuden. Me, meidän on nyt mietittävä, mikä tässä tilanteessa on järkiperusta ja mikä ei emme niin, siis minun mielestäni meidän ei kannata kuitenkaan millään tavoin aliarvoida HVKn työtä. Ja, ja, ja toimittava, niin kuin sanottu, järkiperäisesti. No, tässä nyt muutama ajatus kollegoiden kommenttien pohjalta. Ja, ja, ja niin. Joka tapauksessa, niin kuin Espanjassa sanotaan, kalat on myyty, miten se nyt sanoisi. Tilanne on joka tapauksessa se, mikä on. Tätä ei voi enää muuttaa. Ja, ja tässä tilanteessa, näissä olosuhteissa meidän on nyt valittava järkiperäisin ja paras vaihtoehto. Turha enää hirveästi tätä keskustelua jatkaa. Tehdään niin kuin herra Daff sanoi, peräänkulutetaan tänne neuvoston edustajaa paikalle seuraavaa keskustelua silmällä pitäen, koska hehän loppujen lopuksi asiasta vastaavat. Haluaisin mieluusti kuulla myöskin neuvoston kannan tähän asiaan. Non mi pare che ci siano altri interventi. Näyttäisi siltä, että muuta, muita puheenvuoroja ei enää pyydetä. Esit- me tarvitsemme nyt tarkistusten jättöpäivän ja ehdottaisin, jos teille sopii, että tarkistusten jättöpäivän päivä olisi 11.3. kello 12. Ja äänestys järjestäisiin 7.4. Jos kuka ei vastusta, tämä voidaan sopia näin. Ja sitten siirrytään eteenpäin, joka sekin on tärkeä. Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksia ja perusvapauksiin suomiseksi tehdyn eurooppalaisen yhteissopimuksen koskevat institutionaaliset näkökohdat. Edustaja Haregui Atondo. Hän on jo aikaisemmin esitellyt mietintöään. Tiedätte, että artiklan 50 työjärjestyksestä nojalla asiaa työstetään yhdessä kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa. Edustaja Haregui on jo esitellyt mietinnön 18. päivä ja maaliskuuta ollaan järjestämässä kuulemistilaisuus. Tätä asiaa silmällä pitäen käsittääkseni jo osallistujalistakin on jaettu. Ja jolle oikein, jo, jolle väärin ymmärtänyt, niin kaikki paitsi yksi näistä edustajista ja, ja puhujista on jo antanut suostumuksensa ja vahvistuksensa. Joten näissä olosuhteissa mitään tarkistuksia tuskin kannattaa jättää ennen kuulemistilaisuutta. Mutta voimme kuitenkin kuulla esittelijää, herra Gita, jos hän haluaa puhua. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente no, no voy a... Kiitos puheenjohtaja. En halua puhua nyt kovin pitkään, koska aikaisemmissa kokouksissa jo puhuin aiheesta. Mutta niin kuin sanottu, puheenjohtajakin totesi, että olemme valmistelleet kokousta asiantuntijoiden sekä toimielinten edustajien kanssa. Se on varsin tyhjentävä näköinen esityslistaltaan 18.3. Voimme tätä teknisesti monimutkaista asiaa käsitellä. Olemme ottaneet huomioon eri ehdotukset valiokunnan jäsenten esittämät ehdotukset. Ja, ja uskoakseni 18. päivä voi olla varsin kiinnostava meidän kannaltamme. Teillä on mietintöluonnos jo hallussanne. Siinä on myöskin afeti kanta. Ja, ja vielä jos kaikille sopii, niin lyhyesti käydään läpi kolme keskeisintä kysymystä kun Euroopan äh, unioni äh, ratifioi perussopimuksen äh, ja, ja liittyy ihmisoikeusyleissopimukseen, niin siinä yhteydessä Euroopan unionin kansalaiset eritoten uudet kansalaiset ja, ja kaiken kaikki Euroopan unionin kansalaiset pääsevät sen poliittisen integroitumispolitiikan piiriin, johon pitkä on pyritty. Eli meidän on nyt mahdollista saada aikaiseksi selkeä perusteinen oikeusjärjestelmä, joka on yhteisön lainsäädännön mukainen ja, ja koordinoitu luonteeltaan. Siihen on sisällytetty ihmisoikeus- ja perusvapausperiaatteet. Tämä on liittymisen keskeisin tavoite. Kuitenkin myöskin sillä tavoin, että sitä kautta saadaan aikaiseksi uutta suojelua nimenomaan perusoikeuksien osalta. Ja tämä taas täydentää sisäistä suojelua josta tietysti tuomioistuin lopulta vastaa. Mitä tie, mietinnössä sitten esitetään? Siinä on 2.13 kohtaa ja nyt varsin lyhyesti ne käydään läpi. Ensin puhutaan argumentista, jotka puoltavat Euroopan unionin liittymistä yleissopimukseen ja sen vaikutuksia yhteisön laidansäädäntöön kohdassa 4.1 todetaan, että eh, tuomioistuimen eh, ja, ja eurooppalaisen lainsäädännön eh, yhteensopivuus taataan. Nämä ovat keskeisiä. Sitten toteamme ainoastaan vielä uudestaan sen, mitä perustamissopimuksessakin todetaan. Eli liittyminen ei voi merkitä sitä, että Euroopan unionin toimivaltuudet kasvavat. Se on mainittuna perustamissopimuksen artiklassa 6.2. Kohdat 3 ja 4 ovat tärkeitä. Siinä puhutaan myöskin Lissabonin sopimuksesta ja siitä, että on otettava huomioon eri jäsenmaiden poikkeukselliset suhteet kontra äh, valmistelukunnan äh, työ, koska joillakin mailla on tietyn tyyppisiä pöytäkirjoja äh, siitä, millä tavoin ne osallistuvat valmistelukunnan työhön. Ja ainoastaan näitä pöytäkirjoja voidaan noudattaa, jos ne on yksimielisesti jäsenmaissa hyväksytty. Yksi, kaksi, neljä ja seitsemän kohdat olivat siis tässä kysymyksessä. Sitten kohta viisi. Millä tavoin Euroopan unionin täytyy osallistua Euroopan neuvoston ja ja, ja ihmisoikeustoimistomme sekä tuomareiden koulutuksen järjestämiseen. Kohta kuusi resurssit jäsenmaiden välillä ei, ei voida ajatella, että jäsenmaiden kohtelu olisi tässä kohtaa erilaista. Kohdassa seitsemän puhutaan edelleenkin kanteista kanteiden esittämisestä, kuka ketäkin kohtaa kanteita voi esittää. Jos kyse on Euroopan laajuisesta ongelmasta, silloin kanne esittää Euroopan unioniin vastaan, ja jos se on taas maakohtainen, niin silloin se esitetään yksittäistä maata kohtaan. Tai mahdollisesti myöskin yhdistelmä. Kahdeksan kohta on myöskin tärkeä. Siinä puhutaan siitä vaihtoehdosta, että Euroopan unioni ja yksittäinen jäsenmaa voi toimia vastaajana yksissä tuumin, yhdessä. Ne voivat siis ikään kuin puolustaa demokratiakysymyksissä kysymyksissä kannetta, puolustautua kannettavasta yhdessä. Sitten tuomioistuimiin liittyen puhutaan siitä, miten tärkeää on eri tuomioistuimen välisen vuoropuhelun ylläpitäminen. Ja sitten vielä seuraavassa kohdassa siitä, että ihmisoikeustuomioistuimen periaatteita on pidettävä yllä, kun laaditaan yhteisiä sääntöjä. Ja vielä kohdassa 11 työn taaka jakamisesta. Venäjä on myöskin nyt onneksi ratifioinut yleissopimuksen, Duuma ratifioinut sen, ja, ja tällä tavoin tuomioistuimen työtä voidaan jatkossa jakaa. Kohdassa 12 taas määritellään ne säännöt, joiden puitteissa yleissopimuksen piiriin päästään. Siihen liittyy viisi askelta, viisi kohtaa ensinnäkin. Se, että käydään keskusteluja liittymisestä, neuvottelut käynnistetään neuvoston antamalla luvalla ja komissio toteuttaa neuvottelut. Sitten Euroopan parlamentin on myöskin hyväksyttävä liittyminen yleissopimukseen. Sen jälkeen neuvosto tekee yksimielisen päätöksen ja viideksen kaikki jäsenmaat vielä ratifioimat tämä. Eli tämä kaikki vie aika. On, on selvää, että nämä kaikki viisi askelta, viisi kohtaa vievät aika paljon aikaa. Ja sitten vielä lopuksi tässä viitataan ihmisoikeusyleissopimukseen ja siihen, että se voi olla ensimmäinen askel eurooppalaisen sosiaalipöytäkirjan liittymiseen. Eli tässä lyhykäisesti muutamia sanoin nyt se, minkä neuvosto jo 18 kaksi viikkoa sitten hyväksyikin. Neuvoston ehdotuksessa puhutaan pääosiltaan samoista asioista, jotka teille juuri äsken selvitin. Mutta neuvosto pitää kuitenkin neljää kohtaa erityisen tärkeänä. Ensinnäkin se, että sisältö ja kattamisaste, siis liittymisen, liittymiseen liittyvät seikat näiltä osin on siis määriteltävä, siis miten, miten laajasti sopimuksen sitoudutaan, jos yleissopimuksen liitytään. Itse puhun niistä kohdissa kolme ja neljä. Sitten neuvosto käsitteli myöskin käsitteli tilannetta jäsenmaissa sen jälkeen, kun liittyminen on toteutunut ja neuvosto toteaa vielä uudelleen, että toimivaltuuksia ei voida laajentaa ja tarkastella myöskin sitä, miten yksittäisen jäsenmaan tilanne pystytään takamaan sillä tavoin, että mitään muutoksia ei tapahdu. He puhuvat myöskin Luxemburgin tuomioistuimen määräysvallasta, kun määritelmiä tehdään. Kolmanneksi neuvosto puhuu siitä, miten tärkeää on toimia yhteistyössä – Eli eh, sillä tavoin, että prosessi eh, oikeuteen, eh, prosessi, oikeuteen liittyvät ongelmat ratkaistaisiin mieluusti yksissä tuumin. Ja vielä neljänneksi Euroopan unionin läsnäolo ja edustus on tärkeää, aivan samalla tavalla kuin itsekin toteamassa omassa niin kohdassa viisi. Neuvosto toteaa vielä lopuksi, niin kuin itsekin lopuksi toteaisin, että on syytä tarkastella kahta neuvoston jäsenmallisittävää kysymystä. Hyväksyvätkö jäsenmaat sen, että neuvottelumandaatti annetaan ennen tämän vuoden kesäkuuta – Siis neuvostosesi saisi valtuudet eh, neuvotteluiden käynnistämisestä ennen kesäkuun alkua. Tämähän on mandaatti, joka joka tapauksessa on olemassa perustamissopimuksen puitteissa. Mutta siis kysymys kuuluu, saako neuvosto mandaatin aloittaa neuvottelut jo ennen kesäkuun alkua? Ja toisekseen eh, neuvosto käsittelee sitä, minkälainen rooli Euroopan parlamentilla olisi tässä kokonaisuudessa. He puhuvat äh, läheisestä yhteistyöstä ja jatkuvasta tiedotuksesta Euroopan parlamentin suuntaan enemmänkin kuin siitä, että parlamentti ja komissio otettaisiin mukaan neuvottelijoiksi tähän prosessiin. Sitten voi vielä lisätä teille sen, että näitä asioita, niin kuin sanottu, käsitellään jatkuvasti neuvostossa. Me haluamme seurata keskustelujen kulkoa. Minä olen puhunut asiasta Rojanakaun kanssa EPPstä. Hän on ollut mukana tämä asia käsittelyssä muistakin ryhmistä tulevien edustajien kanssa tätä asiaa tulen jatkossa käsittelemään. Mutta niin kuin sanottu, 18. päivä 3. järjestettävä kokous, kuulemistilaisuus on tärkeä etappi, mutta tärkeä tulee myöskin olemaan se hetki, kun saamme lausunnot muista valiokunnista ja, ja tarkistukset valmiiksi. Kiitos. Nyt puheenvuoro edustaja Predalle, joka on ihmisoikeuksien alivaliokunnan edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain tulla tänne valiokuntaan. Minä olen ulkoisen valiokunnassa valmistellut lausuntoa, mutta en aio sitä nyt yksityiskohtaisesti käydä läpi. Tässähän esittelijä jo esitteli mietintönsä. Haluaisin kuitenkin ottaa eräitä kohtia siitä esiin ja jos teille sopii, niin äh, aloitan siitä, että Lissabonin sopimus sinänsä äh, on hetki tai sopimus, joka vahvistaa ihmisoikeuksien suojelua. Ei pelkästään Euroopan unionin sisällä, vaan myöskin suhteessa kolmansiin maihin. On hyvä muistuttaa siitä, että ihmisoikeusjulistus on sitova ja kappaleessa kaksi todetaan, että jos Euroopan unioni päättää liittyä siihen, niin kuitenkaan ei tarkkaan määritellä kaikkia päätöksen osia. eräät asiat, kaksi asiaa erityisesti vaikuttaa minusta tärkeältä. Ja ensimmäinen koskee vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Toinen on sitten menettelytapa kysymykset, joissa ei ole toimivaltaa yhteisön tasolla. Ja kolmas asia on yhteisön valtuus, kunnan osallistuminen Euroopan neuvoston erityisiin istuntoihin. Ensinnäkin tämä dialogi kolmansien maiden kanssa. Se, että ihmisoikeusalueen mantereelle, niin tämä tarkoittaa sitä, että me käymme idässä olevien naapureidemme kanssa dialogia ihmisoikeusasioista. Juridisesti tämä tarkoittaa sitä, että meillä on samat velvollisuudet ja se, että unionilla on samat velvoitteet kuin yksittäisillä mailla, niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän uskottavuutemme nousee kolmansien maiden silmissä. Hyvin tärkeä asia. Sitten mitä tulee menettelytapoihin, tässä haluaisin muistuttaa, että pöytäkirta kahdeksan Lissabonin sopimuksessa on kohta, jossa puhutaan velvoitteista, joita mailla on, mutta joka tapauksessa myös niin, että kun epäilyksiä on, niitä täytyy tarkastella yhteisön määräysten kannalta ja siten, että Euroopan unionin tuomioistuin valvoo tapahtumaa. Sitä ei pidä unohtaa. Sitten se, että valtuuskunta EUsta voi osallistua Euroopan neuvoston eri istuntoihin. Siitä haluaisin sanoa, että aivan kuten esittelijä sanoo, meillä pitäisi olla osallistumisoikeus ministerikokouksiin ja niin, että meillä on myös äänioikeus myöskin ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan aina silloin, kun ihmisoikeuksia käsitellään. Ja myöskin ohjauskomitean, joka on, toimii ihmisoikeuksien alalla, näihin meidän pitäisi voida, voida osallistua. Haluaisin sitten vielä korostaa demokraattisen valvonnan merkitystä, jota parlamentin tulee harjoittaa. ministerineuvoston eh, istuntoihin Euroopan neuvostossa meillä pitää olla pääsyä, samoin myös ihmisoikeustuomioistuimen istuntoihin. Parlamentin pitäisi nimetä Euroopan neuvoston yleiskokoukseen edustajansa silloin, kun siellä eh, päätetään ihmisoikeusasioista. Sitten toimivaltainen valiokunta parlamentissa täytyy olla edustettuna tässä kyseisessä valtuuskunnassa. Lopuksi vielä haluaisin sanoa, että kun esittelijä tätä asiaa käsitteli, niin täällä on myöskin pöytäkirja 14 ratifioitu ja sen pitäisi astua sitten voimaa, sillä ratifiointiprosessi on saatu päätökseen. Kiitoksia. E adesso per eh, ha già parlato, no, Ilkef deve parlare. il mhm. Ilkef ha la parola. Sitten Ilke. Thank you, Mr. President. I would like... Puheenjohtaja, en käyttänyt eh, puheenvuoroa aikaisemmin, niin nyt haluaisin eh, kiittää hyvin tehdystä työstä ja hänen ponnisteluistaan tästä asiasta, johon me nyt osallistumme. Kun olen lukenut tämän päätöslauselman luonnoksen, emme luonnollisestikaan voi sanoa, että kaikki olisi valmista ja ennustettavissa ja, ja että kaikki tässä olisi helposti saavutettavissa. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy jatkaa työtämme ja pyrkiä löytämään oikeat kysymykset ja oikeat vastaukset niihin kysymyksiin, joita on vielä jäljellä. Esimerkiksi toimivaltuuksien erot yhteisön tuomioistuin Luxemburgissa ja ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa. Aihetta käsiteltiin jo viimeksi ja sitä keskusteltiin jonkin verran. Minusta tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, koska kun puhutaan näiden tuomioistuinten toimivaltuuksien eroista ja niistä ongelmista, jotka ovat tuttuja oikeusasioiden yksikölle, mutta eivät nämä asiat välttämättä ole sitten ollenkaan niin helppoja toimeenpanna silloin, kun todellinen uudelleenjärjestelytyö käynnistyy. Toisekseen, ihmisoikeustuomioistuimen uudistusta on käsitelty viime kerralla jonkin verran. Minusta tämän uudistuksen tätä uudistusta pitäisi tarkastella samalla, sen, sen valossa, kun muutetaan ja uudistetaan yhteisön tuomioistuimia niin, että ne olisivat yhtä mitalliset ja että ne olisivat, äh, vastaisivat toisiaan, koska muuten ihmisoikeustuomioistuimen äh, malli on hyvin monimuotoinen jatkossakin. Nyt se on sitä. Ja se saattaa johtaa ristiriitoihin ja törmäyksiin tulosten sijaan. Koska Yhteisön tuomioistuin ei lopeta toimintaansa päinvastoin, se tulee toimimaan no-, nopealla vauhdilla. Niin voidaan odottaa paljon juttuja, joissa osa tuomioistuimeen sitä apua hakeneet voivat olla tyytymättömiä. Ja silloin he ehkäpä päättävät jatkaa eteenpäin ihmisoikeustuomioistuimeen. Sen vuoksi me tarvitsemme jonkinnäköistä rakenteellista yhtäläisyyttä, jota olisi suunniteltava jo nyt. Niin, että kaikki tuomioistuimet olisivat sellaisia, että ne toimisivat paremmin synkronoidusti. Ja sitten vielä lopuksi. Me tiedämme, että kun ihmisoikeustuomioistuin. käsittelee kansallisia oikeusjärjestelmiä ja lakeja, niin tämä äh, voi johtaa tietynlaisiin muutoksiin kansallisella tasolla. Mitä mahdollisia seuraamuksia tällä saattaisi olla unionille mikäli esimerkiksi unionia syytetään jostain tai se tuomitaan jostain ihmisoikeustuomioistuimessa. Siinä vaiheessa, kun unionia on jo osa tätä järjestelmää. Tämä on asia, joka otettiin esiin myös viime kerralla, mutta hyvin lyhykäisesti. Se on asia, jota voitaisiin käsitellä jatkokeskusteluissa – valmisteltaessa seuraavia askelia, joita tässä nyt esiteltiin hyvin loogisella tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Aivan kuten voitte havaita, niin hyvin monimutkaisia ongelmia täällä on ja siksi me olemmekin päättäneet tämän kuulemistilaisuuden järjestää. Tiesimme näistä ongelmista. Mikä on sitten näiden perusoikeuskirjan integraation tuleva kuvio, niin e, tästä on esittelijän mietinnössä aika paljon puhuttu, mutta sitä on kuitenkin selvennettävä vielä entisestään. Ja mikä sitten on eri asetusten väliset suhteet, eri instituutioiden väliset suhteet ja suhteessa EU-tuomioistuimeen myöskin kansallisiin määräyksiin ja minkälaisia eroja kansallisesti näissä asioissa on, missä on samankaltaisuuksia ja mitä kaikkea Lissabonin sopimus tässä yhteydessä tarkoittaa. Hyvin tärkeitä asioita ja näinkin, näin sitten meidän on käsiteltävä näitä kysymyksiä. Täytyy kysyä kaikki tarpeellinen tässä kuulemistilaisuudessa. Sitten herra This is an extraordinary... Uh, Puheenjohtaja, olen samaa mieltä. Tämä on harvinaisen monimutkainen kysymys. Asia auttaisi, mikäli käännös Espanjasta olisi hyvä kaikille kielille. Pelkäänpä kuitenkin, että näin ei välttämättä ole. Meillä täytyy tässä nyt olla selkeys siitä, mistä me puhumme ja mistä me emme puhu. Ja mikäli meillä ei ole tästä ensimmäisen luokan käännöksiä, niin tämä keskustelu vaikeutuu. Meidän täytyy oikeuttaa myös tämä päätös päästä olemaan vahvempia. Minusta ei riitä, että tässä vain viitataan äh, perustamissopimuksiin. meidän täytyy miettiä myös, mikä on se tavallaan näiden perustamissopimuksen ajatus siellä perustamissopimuksen takana, mitä tulee siihen, millä tavalla pääsee näihin, tähän tuomioistuimeen. Ja Ja tässähän oli oikeastaan kysymys siitä, että sovittiin ihmis, oikeuskirjan sitovuudesta ja että me pyrimme saamaan sen mukaan Euroopan yhteisön tuomioistuimeen. Ja esimerkiksi britit olivat pöyristyneitä koko tästä perusoikeuskirjasta. Ja parlamentti taas puolestaan halusi, että olisi tällainen luettelo perusoikeuksista jotta tämä olisi nyt tavallaan käsiteltävissä meidän ryhmissämme ja kansallisissa puolueissa ja tuomareille, niin meidän täytyy selittää tämä tässä mietinnössä. Neuvosto ei tätä tule selittämään. Meidän täytyy nähdä tämä Eh, ihmisoikeustuomioistuimen liittäminen tavallaan lisänä eh, sille, että perusoikeuskirja on sitova. Ja tavallaan, että se toimisi jonkinnäköisenä oppaana ja tukena siinä, millä tavalla perusoikeuskirja toimeenpannaan tehokkaalla ja hyvällä tavalla. Ja ottaen huomioon ne toimivaltuudet, joita olemme saaneet perusoikeuksien saralla. En ole ihan vakuuttunut siitä, onko niin kuin tuossa kohdassa kaksi sanotaan, että, että tämä liittyminen ei vaikuttaisi mitenkään Euroopan unionin toimivaltuuksiin. Minä en, en oikein nyt usko, että näin on. Ei ole niin. Etteikö se olisi jonkinnäköinen lisä? Minä puhun tässä nyt englanninkielisestä käännöksestä, ehkäpä espanjankielisessä käännöksessä tai alkuperäisessä tekstissä ei näin sanota. Mutta miten tämä nyt englanniksi tässä on sanottu, ei minusta ole totta. Ja Strasbourgissa tuomioistuimessa on tuomari, ja jos puhun toimivaltuuksista, niin ehkäpä on totta, että liittyminen ihmisoikeustuomioistuimeen liittyminen ei merkitse sitä, että se vaikuttaisi Euroopan unionin toimivaltuuksiin. Mutta mitä tulee toimielinten toimivaltuuksiin, siihen se tulee vaikuttamaan. Sitten kohta viisi. Esittelijä ihan oikeutetusti sanoo, että on kolme asiaa, joihin tämä vaikuttaa. Ensinnäkin, koska me olemme perussopimusvaliokunta, niin emme me voi vain sanoa tai olettaa, että meillä on oikeus ehdottaa kolmea ehdokasta. Ja osallistua ministereiden päätöksentekoon meidän täytyy ehdottaa menettelytapaa, miten tulkitaan kaikkia näitä oikeuksia, kun niitä lähdetään toimeenpanomaan. Ja pyrkiä pääsemään sisäisiin päätöksiin, mitä tulee näihin ehdokkaisiin. Ja komissio käsittääkseni edustaa meitä tässä ministerineuvostossa. Tämä on hyvä alku ja onnistelen tästä työstä, mutta meillä on vielä pitkä matka kuljettavana ennen kuin voimme olla varmoja siitä, että hommat hoidetaan oikein. Ah, onorevole Gemecau, alla parola. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kiitos ja onnittelut esittelijällemme. Me olemme jo keskustelleet keskenämme tästä aiheesta, niin kuin saitte kuulla. Tämä näyttää yksinkertaiselta asialta. Euroopan unionin ihmisoikeussopimukseen liittyminen on kysymyksessä, mutta siihen liittyy sarja kysymyksiä ja se ei enää olekaan niin yksinkertainen. Teorios, teoriassa perusoikeuskirja liittyisi sinänsä tähän kokonaisuuteen, mutta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tähän liittymiseen liittyen kuitenkin luonut tilanteen, jossa suojelu on laajempaa. Voi olla, että herra Duff on oikeassa, kun hän puhuu siitä, että toimivaltuudet ikään kuin epäsuorasti laajentuisivat tämän liittymisen myöntä. Mitä nyt vielä erityisempi kohtiin tulee, niin voitaneen kuitenkin painottaa kansainvälisen luonteen merkitystä. Se on äärimmäisen tärkeää myöskin kolmansien maiden kansalaisten kannalta. Ja samoin koordinointi näiden tuomioistuinten välillä on varsin tärkeää. Jos ajattelemme vaikka valvontakysymyksiäkin, meidän on tietysti varmistettava se, että, että yleissopimus on yhteensopiva Euroopan unionin perussopimusten kanssa. Emme ole vielä siis siihen liittyneet, niin kuin esimerkiksi nyt taas vaikkapa yhdistynyt kuningaskunta on. Meidän on saatava selkeä käsitys siitä, minkä laajuinen suoja kunkin maan kansalaiselle taataan tällä hetkellä – kunkin maan perustuslain mukaisesti. Ja niin kuin tiedätte, ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa tekee lopulliset päätökset. Esimerkiksi omassa maassani 80-luvulla eh, toteutettiin saaria kansallistamisia. Hallitus siis kansallisti eri eh, näisiä yrityksiä. Ja siinä yhteydessä saatiin todistus siitä, että Kreikka joutui korvaamaan yrityksille, koska valtio ei ollut o- toiminut tiettyjen ihmisoikeussopimuksen mukaisten sääntöjen mukaisesti. Tämä on ainoastaan siis esimerkki siitä, miten monimutkaista asiasta on kysymys. Nyt on mietittävä sitä, voiko joku jäsenmaa esittää kanteen Euroopan unionia vastaan tai toisinpäin, tai sitten myöskin yksittäisen kansalaisen oikeus esittää kanta, kanteita myöskin ihmisoikeustuomioistuimeen ja, ja niin poispäin. Nämä kaikki ovat äärimmäisen tärkeitä. Kuten myöskin 13 artikla, jossa on kyse siitä, että Euroopan unioni voisi jatkossa liittyä myöskin sosiaalipöytäkirjaan, joka on peräisin jo vuodelta 1961. Tämä on toinen äärimmäisen laaja kysymys. Mutta niin kuin sanottu, puheenjohtaja, tässä vaiheessa haluaisin esittää suuret kiitokset esittelijällemme Hänellä on valtava työsarka edessään, eikä työ ole suinkaan helppoa. Uskon kuitenkin, että järjestettävä kuulemistilaisuus, johon tulee osallistumaan lukuisa määrä äh, vieraita, tulee olemaan tärkeä äh, hetki, jonka yhteydessä meillä on mahdollisuus selkeyttää vielä moniakin seikkoja ja myöskin varmasti yksityiskohtia pystytään valottamaan sellaisiakin seikkoja, jotka eivät välttämättä nyt ole ollenkaan selkeitä, mutta jatkossa saanemme niihin lisävalaistusta. Euroopan parlamentin on syvennettävä keskustelua ja otettava tähän mukaan myöskin neuvosto. Ei riitä, että harjoitamme yhteistyötä pelkästään virallisen muot- <clears throat> virallisissa merkeissä ja muodollisten puitteiden vallitessa – jos jatkossa nimittäin syntyy ongelmia, on parempi lähteä nyt jo puhaltamaan yhteen hiilen. Honorable Brons. Kiitos. Ja sitten seuraava puhuja, edustaja Brons. Uh, thank you. <clears throat> This is a question Kiitos. Tämä on kysymys, jonka olen esittänyt aikaisemminkin, mutta olen saanut tähän ristiriitaisia vastauksia. Kun kysyn Espanjalta puheenjohtajamaan edustajana, niin sain enemmänkin tällaisen odotaan ja, katsotaan. Mutta kun katsotaan tätä Euroopan neuvoston sopimusta, tuleeko siitä osa, ihmisoikeussopimuksesta osa Euroopan unionin lakia vai vain siltä osin kuin unioni on allekirjoittanut sen kansainvälisesti, koska jos on niin, että tästä tulee osa Euroopan unionin lainsäädäntöä, niin silloinhan se voidaan toimeenpanna ei ainoastaan Strasbourgin tuomioistuimessa, neuvost- Euroopan neuvoston tuomioistuimessa, vaan myös Luxemburgissa. Onko näin? Selvä, se oli noin yksinkertaista. Kiitos. Kiitos herra Gille hänen tekemästään työstä. Äh, aihe on varsin monimutkainen ja, ja varmaan kaikki olemme samaa mieltä äh, siitä, että yleissopimuksen liittyminen on hyvä asia. Periaatteessa olimme siis äh, samaa mieltä, mutta nyt sitten käytännön tasolla ongelmia syntyy. Meillä on jo olemassa perusoikeuskirja, niin kuin tiedätte, niin kuin herra Daff totesi. Ja samoin täällä sanottiin, että tähän esitykseen kannattaisi ehkä lisätä myöskin se, että liittyminen yleissopimukseen on osa poliittista sopimusta. Ihmisoikeuskysymykset liittyvät siihen kiinteästi. Monet eh, hallitusten ja, ja, ja parlamentin edustajat puuttuivat siihen, että on tärkeää taata se, ettei mitään yhteen törmäystä eh, syntyisi. Minun käsitykseni mukaisesti eh, meidän on löydettävä horisontaaliset ratkaisut tähän ja mietittävä sitä, että perusoikeuskirjassa puhutaan Rooman sopimuksesta ja, ja myöskin Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin on tavallaan mukana siinä, koska loppujen lopuksi kyse on samoista periaatteista kuin mitä <clears throat> perusoikeuskirjassakin luetellaan. Eli Perussopimus, perusoikeuskirja on sitova samalla tavoin kuin yleissopimuksen liittyminen. Toinen keskeinen kohta on 1.4, jossa puhutaan Euroopan unionin oikeuden riippumattomuudesta. Strasbourgissa, puhut, Strasbourgissa taataan lopulliset kansalaisten oikeudet. Siis kyse on ihan yleisestä lain käytöstä. Se on ikään kuin viimeinen instanssi, jossa ihmisoikeuksia pyritään takamaan, mutta ainoastaan niissä maissa, jotka ovat jäseniä. Ja jollei riittävää, tyydyttävää ratkaisua löydetä, kansallisen jäsenmaan tasolla voidaan vedota ihmisoikeustuomioistuimeen Strasbourgissa. Ei kyse ole millään tavoin siitä, että Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin jotenkin korvaisi tai kompensoisi kansalliset instanssit tuomioistuimet. Ei, ei, ei. Ei siitä ole mitenkään kyse. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa täällä esiin, joka on mielestäni tärkeä. Tästä puhuttiin jo ensimmäisessä keskustelussa, mutta se jäi ikään kuin auki, jos näin voi sanoa, kohta kuusi nimittäin. Suunta on oikea. Eli jos on kyse jostain kansallisesta kanteesta, niin ei sitä mielestäni pitäisi laajentaa kattamaan koko Euroopan unioni. tuskin nyt on, on tarvetta vedota mihinkä ylikansalliseen tuomioistuimeen, jos kyse on pelkästään kansallisista kysymyksestä. Ja, ja tämä kai nyt oikeastaan tuli käsitellyksikin, joskin se jäi hieman auki viime kerralla. Tässä hiljattain Madridissa tilaisuudessa, <clears throat> jonka puheenjohtajamaa järjesti Antonio Vitorino – toi esiin erään huolenaiheen, nimittäin sen, miten Euroopan unionin liittyminen yleissopimukseen tapahtuisi ja minkälaisia varauksia ja poikkeuksia laadittaisiin. Nimittäin hän totesi, että eri kansallisten jäsenvaltioiden oikeuskäytännössä – on erilaisia poikkeuskäytäntöjä ja, ja varauksia. Tämä liittyy aihepiiri kolme. Nyt itse asiassa otan tässä vähän takapakkia, kun tuli mieleen nuo Vitorinon sanat Madridissa. Mutta tämä pitäisi myöskin selvittää. Ja lisäksi, kun ajattelemme Euroopan unionin edustusta ministerineuvostossa, silloin, kun on tapahtunut jonkinlainen tuomio. Ajattelen 80-luvun tapahtumia ministerineuvostossa, jolloin useat useiden hallitusten toiminta jätti todella paljon toivomisen varaa. Usein ei, ei, ei toimittu ihmis oikeustuomioistuimen määräysten mukaan. Ja, ja nyt mietinkin sitä, kuka edustaa Euroopan unionia ihmisoikeustuomioistuimessa, jos tarve sitä vaatii. Ketkä tulevat olemaan pysyviä edustajia, jotta toiminta voidaan edesauttaa? Tähän ei ole vielä saatu vastausta ja Käsittääkseni tätäkin olisi syytä vielä pohtia. Ja sitten vielä lopuksi puheenjohtaja. Eräs avoin kohta mietinnöstä, nimittäin kohta yhdeksän. Sinänsä tämä on asia, jonka suhteen kaikki haluavat varmuuden. Tässä puhutaan ihmisoikeustuomioistuimesta ja ja, ja yhteisötuomioistuimesta ja, ja kansallisista viranomaisista. Ja näyttäisi siltä, että kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa löydettäisiin joku ratkaisuavain. Ja mielestäni tässä yhteydessä esittelijä ehdotus kohdassa 9 on varsin hyvä. Kaikkihan haluavat varmuuden ja, ja, ja totuuden, mutta kuitenkaan mikään ei ole varmaa todellisessa elämässä, oikeassa elämässä, eikä sen enempää tuomioistumissakaan. Sitä paitsi eh, kyllä erilaisia konflikteja eh, syntyy eri tuomioistumien välillä, mutta mielestäni me olisimme kyllä nyt väärällä tiellä, jos me pyrkisimme muodostamaan jonkunlaista sekatuomioistujärjestelmää. Mehän edustamme demokraattisia maita, lain kirjainta, ja, ja jokainen täällä toimii tietysti oikeuden ja lain kirjamme mukaisesti. Mehän nimenomaan pidämme jatkuvasti näitä arvoja yllä. Ja sitten vielä viimeiseksi ottaisin eh, esiin asia johon esittelijä viittasi. Siinä eh, oli kyse siitä, millä tavoin neuvottelujen yhteydessä Euroopan parlamentti olisi mukana edustettuna. Näyttäisi siltä, että eh, neuvosto mieluusti jättäisi parlamentin tässä syrjään. Muotoilu oli taas perinteistä läheiset suhteet ja niin poispäin. Siis minun mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi ratkaista sille kuuluvat kysymykset. Ja tämä mietintö on ikään kuin kasvatusopin oppien mukaisesti laadittu. Mikä parlamentin rooli sitten neuvottelussa olisi? Minun mielestäni Tämän tyyppisessä tilanteessa meillä on mahdollisuus panostaa enemmän kuin yksi kantaan todeta kyllä tai ei. Eli roolia me pitäisi miettiä vielä. Se. Kiitos. Sitten edustaja Gurmai. Kiitos szépen, elnök úr. Gratulálok kivailu gondos munkához, Haluaisin samalla, hogy ez egy nagyon... Niin, minä olen samaa mieltä kuin kreikkalainen kollegani tässä on hyvin monimutkainen kysymys eh, ja hyvin paljon konnotaatioita tähän liittyy. Ja minä voin tässä todeta, että hyvin monia asioita on kuitenkin pyritty kattamaan. On aivan oikein eh, se, että tässä mietinnössä on kaikkein tärkeimmät argumentit ja miksi meidän olisi tärkeää liittyä tähän yleissopimukseen – ja mitä se sitten aikanaan meille tarkoittaisi. On hyvin tärkeää, että mahdollisuus eh, on olemassa, koska sillä tavalla me saamme perustuslaille lisää eh, vahvuutta. Olen aivan vakuuttunut siitä, että esittelijä on käyttänyt myös sitä mahdollisuutta, että julkinen kuuleminen on järjestetty ja myöskin Euroopan parlamentilla on tehtävänä ottaa yhteyksiä hyvin asiantuntijoihin. Komissaari Vivian Reding on varmaankin saava tästä erittäin hyvän yleiskäsityksen. Nyt minä haluaisin toivottaa hänelle onnea ja olen varma, että tästä tulee vielä hyvä. Messerschmitt, alla parola. Sitten edustaja Messerschmitt. Tack formen. Er Kiitos puheenjohtaja. Ei ole epäilystäkään, etteikö tässä ole tulossa suuria muutoksia, ainakin EU-tuomioistuimen työhön silloin kun tai mikäli liitytään tähän ihmisoikeussopimukseen. Eihän ole mitään uutta siinä, että EUn oikeus ja ihmisoikeudet liittyvät yhteen. Muistaakseni jo 58 puhuttiin näistä perustavalaatua olevista oikeuksista. Mutta en nyt tässä lähde peittelemään, etteikö tässä olisi suuria ongelmiakin tulossa Minusta on ihan hyvä, että järjestetään tämä kuuleminen, mistä päätettiin, ja että tämä kuuleminen järjestetään ennen kuin tehdään mitään päätöksiä. Ja toivon, että me sitten löydämme paljon ratkaisuja. Se, että pyysin nyt puheenvuoroa, ei siksi, että tässä lähtisi mitään suuria poliittisia puheenvuoroja pitämään, se on sen aikaan vasta tämän kuulemisen jälkeen, mutta ajattelin ottaa esiin asian, josta puhuttiin viime kerralla, nimittäin siitä, miten pitkälti tuomareiden tulisi osallistua asioihin, jossa heidän oma kotimaansa on yksi osapuoli. Minun mielestäni ei olisi hyvä asia tuomarille, että hän on tuomitsemassa asiassa, jossa hänen oma kotimaansa on osapuolena. Ja sain esittelijältä viimeksi sellaisen vastauksen, että ei tämä ole mikään ongelma, jos tuomarina tällaisissa asioissa pidättäytyy. Mutta mitä jos siihen ei ole mahdollista ja joutuu tuomitsemaan? Onko tässä nyt sitten jotain tällaisia rehabilitointiongelmia tuomareille – Minusta tässä mietinnössä voitaisiin puhua tästä asiasta. Toki voi olla eri mieltä minun kanssani, ymmärrän sitäkin täysin, mutta minun mielestäni tämä on asia, joka on otettava vakavasti. Eipä sen enempää. Nyt odotan jännityksellä tätä kuulemista. Prima di dare la parola. Ennen kuin annan puheenvuoroa Herra Hauregille vielä loppusana ja silmällä pitää haluaisin vielä sanoa pari metodologista kommenttia. On selvää, että me voi laatia ennen kuulemista tarkistuksia. Mutta ehkä on kuitenkin välttämätöntä, kun kerran ottaa huomioon tämän asian monimutkaisuuden, käyttää hieman pohdinta-aikaa ja harkitsemisaikaa vielä kuulemistilaisuuden jälkeen, koska jos toimittaisin puheenjohtajan toivotteen mukaisesti, eli sillä tavoin, että asia saataisiin tämän kaudon aikana valmiiksi, niin se edellyttäisi sitä, että tarkistukset annettaisiin heti kuulemistilaisuuden jälkeisenä päivänä. Kuulemiset ovat tärkeitä ja jos oikein ymmärsin, niin me odottelemme kuulemistilaisuudelta vielä paljon – selvityksiä avoimiin kysymyksiin. Meidän on pyydettävä kannanottoja asiantuntijoilta. Tai en tiedä, olisiko sitten parempi, että esittelijä tai yksittäiset jäsenet tai jopa puheenjohtaja, niin jos me yksissä tuumin esittäisimme selkeitä kysymyksiä mitä mieltä te olette tästä esittelijä? Muy bien. <clears throat> Bueno, eh, en primer lugar yo... No, kiitokset. Eh, ensinnäkin haluaisin todeta sen, että eh, kaikki täällä esitetyt kommentit olivat äärimmäisen, äärimmäisen kiinnostavia. Kysymyksiä esitettiin ja, ja yleisiä kommentteja. Niin kuin sanottu, me varmasti saamme suuren vastausryöpyn kuulemistilaisuudessa ja itsekin pyrin tässä muutama minuutin kuluttua esittämään joitakin vastauksia. Mutta uskoakseni puheenjohtaja, valiokunta kokonaisuudessaan lienee yhtä mieltä siitä, että jos kerran kuuleminen järjestetään 18. päivä, niin me siis silloin tulemme saamaan vastaukset eh, kysymyksiin. Ja ne lienevät eh, tärkeitä eh, kokonaisuuden kannalta. Herra Messersmith esimerkiksi äsken kysyi eräästä seikkaa, ja jos nyt häntä, hänen kysymyksensä esitettäisiin yhteisöjen tuomioistuimen tuomarille, niin hän antaisi sille tietysti vastauksen. Tämä on nyt ainoastaan esimerkki siitä, minkälaisia kysymyksiä halutaan esittää. Herra Proms esitti oman kysymyksensä. Hän puhui kansallisen lainsäädännön yhteensovittamisesta ihmisoikeussopimuksen kanssa, yleissopimuksen kanssa. Nämä varmastikin ovat kysymyksiä, jotka voidaan 18. päivä esittää. Ja jotta niiden pohjalta voidaan sitten laatia tarkistuksia, niin varmastikin olisi hyvä saada 89 päivää tai jopa muutama viikko lisäaikaa, jotta tarkistukset voitaisi laatia. Siis jokainen, joka niitä nyt haluaa esittää. Minä pyrin laatimaan yhteistyössä muiden kanssa teksti, joka pitää sisällään erilaiset toiveet ja, ja, ja kiinnostuksen kohteet. Enkä sitä paitsi nyt millään tavoin halua tuoda tässä esiin Espanjan, tarko- Espanjan tavoitteita puheenjohtajamaana, koska tämä ei nyt siihen mitenkään liity. Kyse on siitä, että neuvosto antaisi komissiolle neuvotteluvaltuudet eh, ja uskon, että me voisimme saada Euroopan parlamentin puolesta mietintömme toukokuun paikkeilla valmiiksi, jolloin neuvosto ja komissiokin olisivat valmiita. Todennäköisesti meillä tulee vielä olemaan mahdollisuus käydä keskustelua näistä kysymyksistä. Mutta nyt tässä vaiheessa haluaisin äh, kuitenkin esittää muutaman kommentin. Luxemburgin äh, tuomioistuimen ja Strasbourgin tuomioistuimen roolit. Kyse on siis tuomioistuimesta, joka harjoittaa ulkoista valvontaa sekä Euroopan unionissa että jäsenmaissa. Jokaisessa jäsenmaissa on tuonnollisesti oma lainsäädännön järjestelmänsä, joka noudattaa luonnollisesti myöskin ihmisoikeusperussääntöjä. Mutta Luxemburgissa valvotaan, että yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan. Se on ikään kuin viimeinen instanssi jossa valvota Euroopan unionin lainsäädäntöä. Ja sillä on ikään kuin viimeinen sana sanottavana. Jos joku kansalainen tai järjestö on sitä mieltä, että Euroopan tasolla tai ainakin jokaisen jäsenmaan tasolla tuomioistuinpäätös ei miellytä, on mahdollista vedota ihmisoikeustuomioistuimen Ja nimenomaan siinä yhteydessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin aloittaa työnsä oikeuksien vaalijana. Nämä toimet perustuvat sääntöihin, jotka löytyvät ihmisoikeusyleissopimuksesta. Ja niin kuin sanottu, ihmisoikeustuomioistuimen tehtävänä on valvoa ja vaalia oikeuksien toteutumista Euroopan unionissa ja ylipäätään jäsenmaissa. Kyse on järjestelmästä, joka perustuu ihmisoikeuksien valvomiseen. Tästä löytyy selkeät säädökset eh, kohdasta 9.n. Oli sitten kyse eh, poliittisesta tai eurooppalaisesta eh, taloudellisesta ongelmasta. Joka tapauksessa loppujen lopuksi sinne vedotessa täytyy miettiä asioita ihmisoikeusloukkauksen tai ihmisoikeuskysymysten kannalta. Nyt sen jälkeen, kun perussopimuskirja saatiin valmiiksi vuonna 2000, tilanne on muuttunut ja sen artikla 6 jo sisällyttää Euroopan unionin tähän kokonaisuuteen. Tämä on minun mielestäni aika tärkeä, tärkeä kohta ja, ja se pitäisi saada selvitetyksi. Herra Duff puhui siitä, että enemmän poliittisia selvityksiä ja, ja ikään kuin kasvatuksellista lähestymistapaa olisi syytä lisätä. Sinänsä se on varsin hyvä herra Mendisen viikko, herra Daffi ja monet muut, jotka olivat mukana perusoikeuskirjan valmistelussa, he tuntevat asiaa ja, ja, ja heidän ehdotuksestaan mahdollisesti voitaisiin ajatella, että perusoikeuskirja myöskin sisällytettäisiin tähän kokonaisuuteen. Tällainen asia voitaisiin mahdollisesti lanseerata. Miksi sitä tehnyt, siihen omat syynsä. En halunnut laajentaa liikaa mietintöä niin, ja, ja sisällyttää siihen kaikkea, mikä asiaan liittyy. Joka tapauksessa jo tässäkin on aika paljon tavaraa, mutta sinänsä hyvä ehdotus. Sitten taas viittaus toimivaltuuskysymyksiin. kysymyksiin Mistä tässä nyt on kyse? Meillä on oma mandaattimme, mandaattimme sopimusten nojalla. Ja, ja minun mielestäni on selvä, että ei joka yhteydessä ole tarpeen todeta, että ei, ei, ei tämän myötä ei toimivaltuuksia laajenneta, koska olemme suorastaan toistaneet asia. En tiedä, onko tämä nyt englanniksi aivan oikein äh, lausuttu, mutta tätä sillä tarkoitetaan. Mitä sitten taas tuomareiden äh, nimittämiskysymykseen tulee? En tiedä, onko tämä nyt äh, hyvä ajatus. Sitähän voidaan tarkistusten avulla kuitenkin tuoda esiin. Minun käsitykseni mukaisesti tässä kuitenkin on kyse siitä, millä tavalla Euroopan unionia edustettaisiin. Muuten tiedä, voiko meillä olla mahdollisuutta tehdä ehdotuksia tuomareiden valinnasta. Voi olla, että tämä menee liian pitkälle, mutta tietysti tällainen ehdotus voidaan esittää. Millä tavoin me voimme osallistua toimintaan? Äsken saimme afeti edustajan suulla kuulla tästä jo ehdotuksen. Mutta minun käsittääkseni Euroopan parlamentin esilläolo ja mukanaolo tässä yhteydessä voi olla hieman liialle, liian pitkälle viety ajatus. Minun käsittääkseni me olemme jo edustettuna parlamentaarisen yhteiskokouksen kautta. Ja on selvää, että Euroopan unionin jäsenmaina joka tapauksessa edustus on taattu. En tiedä, oliko tämä riittävä vastaus, mutta niin. Mikä meidän roolimme on neuvottelussa, se on myöskin tärkeä seikka. Herra Bronx esitti aika, aika täsmällisen kysymyksen ja, ja muutkin kysyivät ö, tiettyjä seikkoja. Mutta se, että että kyseisen maa, kyse, jotakin tiettyä jäsenmaata edustava tuomari ei voi äänestää kyseistä maata koskevassa tapauksessa on selvää. Se on, se, se on säädetty joka tapauksessa jo lainsäädännössä. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Hän ikään kuin äänestää tyhjää. Hän asettuu koko tapauksen ulkopuolelle. Mutta niin kuin sanottu, 18. päivä maaliskuuta käsiteltävää asiaa on varmasti paljon ja, ja lisää kysymyksiä saatane vastauksia. Mutta jos saisin vielä pyytää, että antaisimme mahdollisuuden pohtia tarkistusten sisältöä vielä hieman kuulemistilaisuuden jälkeen. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän. Minun mielestäni, jotta asiat saataisiin hyvin tehdyksi, tarvitaan aikaa. Siksi kuulemistilaisuuden jälkeen tarvitaan ainakin viikkoaikaa ja tarkistusten laatimiselle ja siksi ehdottaisin seuraavaa päivää 25.3. kello 12. Ja jos pyrimme toimimaan Espanjan puheenjohtajamaan toiveiden mukaisesti ja saada tämä asia käsitellyksi tämän puheenjohtajuuden aikana. Tietysti tämäkin on asia, joka sinänsä on mukava ajatus, mutta meidän pitää pystyä tekemään työ hyvin. Emme halua hosua, Niin, siis kuunnelkaa mitä puheenjohtaja on sanomassa. Niin, jos haluamme pysyä tässä Espanjan puheenjohtajan toiveessa, eli siinä, että saamme tämän puheenjohtajan aikana asia järjestykseen, meidän on järjestettävä lisäkokous, ylimääräinen kokous. Jos taas sen sijaan pidämme asiaa luonteelta sellaisena, ettei sitä välttämättä pidä Espanjan puheenjohtajan aikana saada valmiiksi, niin, niin sitten voimme antaa itsellemme lisää aikaa. Herra Mendesiviko. Niin, puheenjohtaja. Minun käsittääkseni kyse on mietinnöstä, jonka nojalla Eurooppa-neuvosto voi antaa Euroopan komissiolle neuvotteluvaltuudet ja sopimuksen liittymisestä. Tähän liittyy varsin paljon monimutkaisia aiheita ja siksi pyytäisin aikaa asian käsittelyyn. Odottelisin nyt ensin kuulemistilaisuutta. Ja niin kuin sanottu, ei ole mitään järkeä asettaa tarkistusten jättöpäivää heti sen jälkeiseen päivään. Entä sitten neuvottelumandaatti? neuvosto antama mandaatti komissiolle ei käsittääkseni nyt kuitenkaan riipu meidän mietinnöstämme. Ei se ole mikään ennakkoehto, jotta neuvottelumandaatti voitaisiin antaa. Niin, siis en nyt halua puuttua tähän se kummemmin, esittelijä päättää, mutta en näe mitään erityistä linkkiä näiden asioiden välillä. Tiedän, että asiat ovat joka tapauksessa monimutkaisia ja vaikeita ja siksi tarvitaan aikaa. Jos nyt oikein ymmärsin, mitä esittelijä tarkoitti, niin ei kannattaisi nyt kiirehtiä ja hoppuilla tämän asian kanssa liikaa, mennä ikään kuin so- sokeasti vaan eteenpäin, vaikka ei kannattaisi, Ja itsekin tietää, ettei niin kannata toimia. Uun. Sihteeristö ehdottaa tarkistusten jättäpäiväksi 25.3. tuota päivämäärää. Ja neljäs viidettä olisi äänestys täällä valiokunnassa ja 14.6. taas täysistunnossa. Tätä voidaan kyllä vielä miettiä. Tehdään nyt päätös siitä, kuinka paljon tämä asian kanssa kiirehditään, mutta tässä vaiheessa sovimme seuraavista päivistä 25.3., 4.5. ja 14.6. Kiitos. Nyt kello on 6.18 ja meillä on vielä kaksi tärkeää kohtaa esityslistalla. Ensimmäisen osalta pyritään toimimaan tehokkaasti. Herra Martinin mietintö työjärjestyksen mukauttaminen Lissabonin sopimukseen. Ensimmäinen tarkastusrypäs hyväksyttiin jo. Sitten käsittelimme toisia, toista tarkistussarjaa, joita pidettiin vähemmän Lissabonin sopimukseen liittyvänä. toista asiaa lykättiin taas, kun ei ratkaisua löydetty ja nyt ollaan ikään kuin umpikujassa tämän asian kanssa. Meidän on myös otettava huomioon kansallisten parlamenttien osuus, työnjakokysymykset ja myöskin erilaiset kysymykset, jotka liittyvät immuniteettikysymyksiin. Tällainen standby asenne otettiin, koskee mitään muutakaan keksitty. Asian käsittely lykättiin, se jäädytettiin niin sanotusti. Mutta niin kuin sanottu, kansallisten jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa pitäisi toimia yhteistyössä ja siltä pohjalta saada aikaiseksi uusi selvitys. Se käsitykseni mukaisesti saadaan toukokuussa käsittelyyn. Mutta ei se ole mitenkään itsestään selvää kirkossa kuulutettua, että näin tapahtuu. Toisaalta taas meidän tarkistustemme kannalta tämän kansallisen parlamenttien kanssa yksissä tuumin tehdyn yhteenvedon vaikutukset eivät nyt välttämättä ole äärimmäisen merkittäviä. Mutta toisaalta näyttäisi siltä, että kyse on poliittisesta ongelmista. Emme löydä siis sopuratkaisua parissamme. En tiedä, mitä tämä asian kanssa oikein tehdään. Mitä koordinaattorit sanovat? Mitä herra Martin itse sanoi? Esitteli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Annoitte hyvin laajan ja selkeän selityksen, joten en käytä sen enempää aikaa. Mutta tilanne on juuri tämä, mikä sanoitte, eli se, että tämä ei-Lissabon osa siirrettiin eteenpäin, että voidaan keskustella. keskusteluja, ei ole käyty, asia on silti esityslistalla. Ihmiset eivät ole kovasti innostuneita sitä edes käsittelemään. Mutta mitä nyt tulee tällaisiin menettelytapaprosesseihin sen vuoksi, että tätä mietintöä ei palautettu valiokuntaan, vaan sitä käsiteltiin äh, täysistunnossa – mutta siitä ei äänestetty. Joten me emme oikeastaan voi enää avata uutta määräaikaa tarkistuksille. Tarkistukset ovat oike- olemassa jo, joten me olemme tavallaan pattitilanteessa, mutta kuten te sanoitte, niin olosuhteet ovat myös muuttuneet. Kansallisten parlamenttien työryhmiä on perustettu ja mitään ei haluta nyt tehdä ennen toukokuuta, ennen kuin kansalliset parlamentit, eh, niitä on kuultu kunnolla. Ja asia on ollut eh, jo eh, puhemiehistössä ja siellä se oikeastaan muuttui vielä ristiriitaisemmaksi. On tullut koko ajan esiin uusia ongelmia. Ainoa mahdollinen ratkaisu, mitä minä voin tässä ajatella, on se, että yksi on se, että me äänestämme täysistunnossa olemassa olevista tarkistuksista ja jätämme päätöksen parlamentille ja katsomme, mitä tapahtuu. Toinen vaihtoehto on se, että siirrämme tätä eteenpäin toukokuun ylitse, mikä ei ole mitenkään tyydyttävä ratkaisu, koska me lupasimme palata tähän jo tammikuussa. Ja kolmas vaihtoehto olisi se, että tämä valiokunta voisi epävirallisesti hyväksyä kompromisseja ja minä voisin esittelijänä ne esittää sitten, koska esittelijä saa esittää kompromisseja myös senkin jälkeen, kun tarkistusten määräaika on mennyt umpeen. Joten se voisi olla mahdollisuus, että me voisimme saada aikaan kompromisseja. Ehkä on, me emme saa tästä konsensusta, mutta tämä olisi se mahdollisuus, jolla me voisimme antaa tämän valiokunnan näkemyksen näistä jäljellä olevista asioista. Uh, Mr. President, um, I, I think the proposal from the... Minusta esittelijän ehdotus on ihan hyvä. Minä kannatan sitä. Minusta tätä ei nyt pidä jättää uh, käsittelemättä. Meidän pitäisi käsitellä tätä ongelmaa ja minusta tämä olisi yksi mahdollisuus. Minä hyväksyisin edustaja Martinin tekemän ehdotuksen. Grazie, Kiitos, herra Duff. I would agree also. I... Minä hyväksyn sen myös. On muutamia muita asioita, jotka ovat tulleet esiin sen jälkeen, kun uusi sopimus astui voimaan ja me voisimme pyrkiä sitten käsittelemään myös niitäkin, joten asia ei todellakaan ole päätetty. Ja jos me saisimme aikaan tässä nyt loistokkaan kompromissin keskenämme tässä valiokunnassa, niin se varmastikin menisi lävitse myös täysistunnossa. Minä kannattaisin tätä. Martin vole regi. Herra Martin, haluatteko vielä reagoida tähän? Ihan lyhykäisesti olen iloinen siitä, että mendesti Vigo ja Daf minua tukivat. Ainoa asia Dafille on se, että minun täytyy nyt tässä suora ja äh, tulee olemaan äh, istuntopalveluiden käsissä, tulevatko he hyväksymään uusia tarkistuksia, koska määritelmä on se, että äh, ainoastaan kompromissitarkistuksia hyväksytään. Jos me otamme esiin ihan uusia asioita, niin voi olla hyvinkin, että niitä ei hyväksytä käsiteltäväksi. No, mutta minä sanoinkin, että tämä olisi loistokas kompromissi. No niin, hyvä. Itsekin olen tyytyväinen. Näyttäisi siltä, että ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Eli nyt halutaan pelkästään tarkistuksia, jotka liittyvät suoranaisesti tekstiin eikä mitään muuta. 17.3. järjestettävässä kokouksessa ne sitten esitetään. Niin. 17. ja 18. päivä sitten meillä on seuraava kokous ja 17. päivä tarkistukset esitetään. Hyvä. Sitten eteenpäin esityslistalla neljä asiaa. Esittelijä Mendesen Vigo. Ne kaikki liittyvät rahoitusmarkkinoiden valvonta- ja rahoitusjärjestelmän riskien hallintaan. Nämä kaikki kysymykset liittyvät taloudelliseen kriisiin. Ja nyt tarkoituksena on tarkistaa perusteella niiden instituutioista taustaa. Talousasianvaliokunta, on niistä vastaava valiokunta ja meiltä on pyydetty niihin kantaa. Euroopan pankkiviranomainen on yksi asioista, toinen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja vielä rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvontayhteisössä ja Euroopan järjestelmä riskikomitean perustaminen. Voy a intentar hacer una intervención sucinta eh, ayudándome del PowerPoint, porque este es un tema mm, que no es, es muy técnico. Tämä on varsin tekninen aihepiiri, puheenjohtaja. Kiitos vaan puhe, puheenvuorosta. Nyt sitten yritä äärimmäisen lyhyesti sanoa tästä muutama sana poliittisesti. Vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisi herätti eurooppalaiset ja huomattiin, että sääntely on aivan riittämätöntä ja myöskin valvonnan yhteensovittaminen ja valvonta ylipäätään samaten riittämätöntä. Toisin sanoen talouskriisi oli tämän pohjalla Euroopan komissiolta pyydettiin tässä tilanteessa 2009 syyskuussa ehdotuksia ja ratkaisumalleja, jotta asia pystyttäisiin ja tilannetta pystyttäisiin parantamaan. Euroopan komission ehdotukset ovat todellakin vähimmäisvastaus esitettyyn pyytöön. Se, mitä neuvostolta nyt ylipäätään voidaan ajatella saatavaksi, ei vastannut Lassajerin pyyntöihin ja, ja vetomuksiin, vaan annettiin ainoastaan minimivastauksia. Ja, ja itse asiassa tämä asian käsittely vyörytettiin vieläkin eh, pidemmälle. Kun Euroopan komissio tekee lainsäädännöllisiä ehdotuksia, neuvosto pyrkii aina jotenkin alittamaan ne tai, tai vesittämään ne. Aina mennään ikään kuin sieltä, missä aita matali. Nyt käymme asiasta ensimmäistä poliittista keskustelua Euroopan parlamentissa. Ja, ja olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että nyt meillä on mahdollista tätä käsitellä. Rova Gula ja Gigalt, Margaio ja Skikko. Nämä neljä henkilöä ovat vastuuvaliokunnassa valittu näiden neljä aihepiirin esittelijöiksi. Ja jokainen heistä totesi, että he haluaisivat ylittää ei pelkästään neuvostoehdotusta, vaan myöskin komissioehdotuksen. Minulle annettiin tehtäväksi laatia lausunnot yhteisessä työssä talousasiavaliokunnan esittelyiden kanssa. Kolme heistä on samalla linjoilla ja yksi neljästä ei ehkä nyt ole ihan samalla linjalla. Nyt on kyse eh, tarkistuksista, jotka eh, esitettäisiin neljä ehdotukseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että eh, työ oli jaettava neljää, koska meidän on puhuttava konkreettisista tarkistuksista, ja, ja niihin nyt sitten viitataan. Nyt pyrin selvittämään, mistä on kyse. Kyse on eurooppalaisesta rahoitusvalvontajärjestelmästä. Sillä on oikeastaan kolme perustusta, kolme jalkaa, jos näin voi sanoa. pankkivalvonta, rahoitusmarkkinat ja myöskin vakuutus- ja työeläkevalvonta. Nämähän ovat järjestyksessä ja kansallisella tasolla. Mutta sen lisäksi sekä pankkivalvontaa, rahoitusvalvontaa ja vakuutus- ja työeläkeviranomaisvalvontaa harjoitettaisinkin myöskin Euroopan unionin tasolla – myöskin systemaattisiin riskeihin sovellettaisiin samantyyppistä toimintaa. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Mitä ehdotuksia tässä tehdään? Ehdotuksia on eri näisiä. Ensinnäkin tekniset normit ja yhteisön lainsäädännön johdonmukaistaminen, kiireellisten tapausten hallinnointi, riitakysymysten järjestäminen – ja myöskin rajat ylittävien riitatapausten hallinta saattaminen. Nämä olisivat kysymyksiä. Ja vielä lopulta eurooppalaisen rahoitussuojelusäätiön perustaminen. Mitä nyt tulee teknisiin sääntöihin? Mitä Euroopan komission ehdotuksessa todetaan? Se on siis viime vuoden syyskuulta. Teknisistä homogenisista säännöistä ei todeta paljon mitään. Mehän tiedämme, että Lissabonin sopimuksen mukaisesti ne ovat delegoituja säädöksiä. Artikla 90 on se artikla, joka näitä säätää. Eurooppalainen valvontaviranomainen laatii ja hyväksyy tekniset säännöt ja kuulee tietysti myöskin muita asianosaisia. Mitä Euroopan komissio taas toteaa? Valvontaviranomainen lähettäisi asian käsittelyä eteenpäin Euroopan komissiolle ja mikä tässä on meidän roolimme tässä. Yhtäaikaisesti asian käsittely toteutettaisiin myöskin Euroopan komissiossa ja neuvostossa. Mitä sitten lopulta teknisen säädösten kanssa käy? Jos Euroopan komissio hyväksyy säädöstön, se antaa sitä tiedon Euroopan parlamentille ja neuvostolle, niin kuin kaikki tietävät – ja, ja sitten se hyväksytään ja julkaistaan virallisessa lehdessä. Mitä jos neuvosto ja parlamentti eivät hyväksykään asiaa, eivät olekaan samalla linjalla. Siinä yhteydessä annetaan ainoastaan nootti ja, ja asia ja sikseen, koska kyse on delegoidusta säädöksestä. Entä jos komissio ei olekaan samalla linjalla kuin valvontaviranomainen? No, sitten komissio voi toimia ikään kuin mitä säädöstä ei olisikaan. Mitä sääntöjä olisikaan? Mitäs me sitten taas tekisimme? Siinäkin tapauksessa neuvostolle ja parlamentille on annettava tietoa, eli tieto siitä, että ehdotusta ei hyväksytty komissiossa. Me pyrimme tässä antamaan lisää toimivaltuuksia valvontaviranomaiselle ja painottaa Euroopan unionin sekä neuvosto- että parlamentin roolia ja nyt tarkastelemme tilannetta, jos Euroopan komissio hylkää valvontaviranomaisen ehdotuksen. Euroopan komission ehdotuksesta ei löydy tähän ratkaisua, eikä myöskään selvitystä siitä, että Euroopan parlamenttika ei hyväksy koko valtuutusta ja, ja siinäkin tapauksessa lopputulos on, että mitään teknistä säädöstöä ei saada aikaiseksi. Äskeiset yksittäistapaukset on löydettävissä talousasian valiokunnan mietinnöistä. Siellä todetaan, että jos ristiriitaisuuksia syntyy, Euroopan parlamentin talousasianvaliokunnan on niitä käsiteltävä. Turha nyt tässä mielestäni ruveta yksityiskohtaisesti selvittämään, kuka parlamentista vastaa asiasta. Ei vaan todeta vaan että yksi kantaa Euroopan parlamentti on siinä yhteydessä se instanssi, joka asiaa päättää. Artikla 40 säätelee tätä asiaa. Entä sitten, jos joku jäsenmaa ei toimeenpanekaan säätöjä kunnolla? Silloin kysymys ei ole pelkästään siitä, että Euroopan komissio puuttuisi peliin. Myöskin Euroopan parlamentti ja, ja asia, muut asiaan liittyvät tai viranomaiset olisivat mukana tässä yhtälössä, jos näin voidaan sanoa. Tämä on malli, jota Euroopan komission ehdotuksessa esitetään. Kuka voi toteuttaa riskitilanteissa kiireellisiä toimia? Meillä on Rova Buladi mietintö, jossa tätä käsitellään, näitä kiireellisiä tilanteita – mikä on meidän roolimme tässä? Me, on todettu, että rahoitusvalvonta, komission johtoryhmä voi antaa varoituksen tällaisesta kiireellisestä tilanteesta. Ja, ja systemaattisesta vir- riskit, riskistä. Millä tavoin tätä voidaan, äh, tätä järjestelmää voidaan äh, vahvistaa. Euroopan parlamentin neuvosto äh, lisäarvo on merkittävä tässä komission lisäksi. Aina käytettäisiin tätä samaa järjestelmää komissiota ja neuvostoa informoitaisiin, jos ongelmatilanne syntyisi. Entä sitten toimivaltuudet valvontaviranomaisen toimivaltuudet. Tähän liittyen sisällytimme tiettyjen määrä sisällytimme tietyt määräajat, jotka ovat hieman tiukemmat kuin Euroopan komission ehdotuksessa. Sen lisäksi painotamme sitä, että jos eri viranomaisten, kansallisten valvontaviranomaisten välillä on ristiriita tilanne. Eurooppalainen valvontaviranomainen voi tehdä sitovan päätöksen, jolle ei välittäjä toimintakaan ole onnistunut. Meidän on luonnollisesti mietittävä, minkälaista viranomaista me haluamme. Emme me halua mitään valvontaviranomaista, joka antaa vain suosituksia tai ehdotuksia. Kyllä sen on jossakin määrin oltava myöskin luonteeltaan sellainen, että se voi antaa sitovia määräyksiä. Ja, ja siis tehdä myöskin sitovia päätöksiä, niin kuin sanottu. Tämä on asia, jota ei ole löydettävissä komission ehdotuksesta, nimittäin se, mitä eri kansan, kansallisten viranomaisten ristiriitatilanteissa tehdä, jos kyse on rajat ylittävästä toiminnasta. Talousasianvaliokunnasta on tullut ehdotuksia tämän asian ratkaisemiseksi. Ennen kaikkea tärkeää tässä on välitystoiminta – välittäjä. Välittäjän rooli on merkittävä, kun pyritään löytämään sopusointu kansallisten viranomaisten välille. Ja vielä viimeinen kysymys. Tämä liittyy edelleenkin valvontaviranomaisen toimivaltuuksiin ja missio. Kyse on nyt pankkiviranomaisesta ja arvopaperimarkkinaviranomaisesta. Tähän liittyen on mietittävä eurooppalaista rahastoa, joka voisi jollakin tavoin edesauttaa epätasapainotilanteen ratkaisemisessa. Tämä on uusi asia, se edellyttää vielä paljon keskustelua, mutta tälläkin hetkellä monissa jäsenmaissa on erilaisia takuurahastojärjestelmiä, Tämä olisi ikään kuin sama järjestelmä taku, takuutte siirrettäisiin Euroopan unionin tasolle. Samaa työtä, mitä nyt jo kansallisella tasolla tehdään, oli sitten kyse mistä tahansa Euroopan unionin jäsenmaasta tai Pariisista, Frankfurtissa tai jossakin muussa kaupungissa sijaitsevasta toiminnasta. Tämä ikään kuin siirrettäisiin korkeammalle tasolle. Ei sillä tavoin, että jollakin tavoin asetettaisiin vaakalaudalle kansallinen toiminta, ei, mutta tällainen järjestelmä käynnistettäisiin, kun systemaattisen riskin vaara vaanii. Jollakin tavoin meidän pitää saada aikaiseksi ratkaisumalli, joka toteutuisi Euroopan unionin tasolla – tässä lyhykäisesti se, mitä halusin tästä asiasta sanoa. Toivottavasti PowerPoint-esitys jotenkin valotti tätä kokonaisuutta. Mutta niin kuin sanottu, tässä nyt minun panostukseni asia ja, ja perussopimusvaliokunnan panos asiaan. Olen toiminut yhteistyössä varsinaisten esittelijöiden kanssa löytääkseni parhaan mahdollisen ehdotuksen ja ratkaisun. Ja, ja olen pitänyt jatkuvasti esillä talousasianvaliokunnan ehdotuksia. Nyt tärkeää on keskittyä miettimään sitä, mikä Euroopan unionin lisäarvo, mikä, mikä painoarvo voi olla Euroopan unionin yhteisellä valvonnalla. Me olemme jo nähneet erilaisia toimintamalleja kriisin yhteydessä ja, ja nyt olemme myöskin saaneet esimerkkejä siitä, että pankit ja erilaiset rahoituslaitokset ovat aika epäröiviä, kun kyse on Euroopan laajuisesta toiminnasta. Minun käsitykseni mukaisesti meidän on löydettävä Euroopan kattavat ja Euroopan laajuiset ratkaisumallit ongelmiin, jotka kattavat koko Euroopan. Niin, ennen kuin lopetan, niin vielä Teknisistä syistä toteaisin, että tarkistukset ovat erikseen esitettynä, koska lausuntoja on neljä, mietintöjä on neljä, niin myöskin tarkistuksia on neljässä nivaskassa erikseen. Olen kuitenkin pyrkinyt keskittymään pelkästään institutionaalisiin kysymyksiin, koska nyt varsinaisen asiaan voinut tässä sen kummemmin puuttua. Mutta niin kuin sanottu, konkreettisesti ottaen tarkistukset ovat kaikkien saatavilla ja, ja sitten odottelen kommentteja. Kiitos herra Mennisen viikon. Olette tehnyt todella tiivistä ja tärkeää työtä. Kiitokset siitä, että, että pystytte tiiviisti esittämään asiat ei pelkästään graafisessa muodossa, vaan koko Koko alustuspuheenvuoro oli varsin selkeä. Tämä varmasti edesautti meidän äh, ymmärtämystämme. Nyt sitten keskusteluun ja herra Ferhofsta. Ja, nyt voorzitter, ik zou puheenjohtaja, ensin haluaisin kiittää edustaja Mendeste Viigoa sydämellisesti hänen panoksestaan ja hänen äh, selvityksestään tästä, kun hän esitteli nämä tarkistukset. Ja äh, juristi Palestiinaa. Toivon, että hän voisi vaikkapa lähteä talousvaliokuntaan ja antaa urallensa ihan toisen käänteen. No, leikkisikseen. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että suurin osa näistä tarkistuksista, joita on työstetty yhdessä neljän Ekonin esittelijän kanssa, niin niissä palataan alkuperäiseen syyskuun komission ehdotukseen 2009. Ja tässä mennään eurooppalaisesti tavallaan pitemmälle kuin neuvoston ehdotuksissa, jota meille on esitelty. Ja oikeastaan tässä on nyt kysymys lähinnä siitä, että pyritään vahvistamaan Euroopan parlamentin roolia – se tulee esiin monissa tarkistuksissa. Toisekseen pyritään vahvistamaan Euroopan valvontaviranomaisen roolia, siis eurooppalaista valvontaa, valvontarakennetta, sitä vahvistetaan. Ja kolmanneksi tässä hyvin selkeästi annetaan eurooppalainen rooli eurooppalaiselle viranomaiselle silloin, kun on jokin konflikti eh, kansallisten valvojien kesken. Ja tätä ei ollut tässä alkuperäisessä ehdotuksessa lainkaan. Minä olen eh, tyytyväinen, eh, kuten jo sanoinkin näille neljälle esittelijälle Ekon valiokunnassa, että niin kauan kuin nämä neljä Ekon valiokunnan esittelijää saavat tukensa Mendes de Vigolta, niin tärkeää on, että tässä mennään eteenpäin kohti komission ehdotusta. Ja se on hyvä sen vuoksi, että oli mikä oli, niin tässä tulee sovittelu joka tapauksessa neuvoston ja parlamentin kesken. Joten mitä tiukempi parlamentti alusta alkaen ollut, silloin mitä enemmän argumentteja meillä sitten on tässä sovittelussa neuvoston kanssa, koska eihän se nyt ole niin, että neuvosto välittömästi äh, luovuttaisi ja hyväksyisi parlamentin ehdotukset. Ei, vaan tästä tulee vielä aikamoinen taisto äh, tulevaisuudessa ja sen vuoksi olisi hyvä, että me olisimme nyt jo mahdollisimman tiukkoja, periaatteellisia ja eurooppalaisia. Tässä, tarkistus, äh, tässä on tällainen kokonainen tarkistuspaketti, mutta tässä on yksi heikko kohta. Ja se heikko kohta on se, että me emme ole uskaltaneet vetää lopullista johtopäätöstä, nimittäin se, että perustetaan yksi viranomainen. Koska faktahan on se, että meillä on tässä nyt äh, neljä viranomaista. Yksi äh, tälle systeemiriskeille, tällainen makrovalvonta, äh, Ularin mietintö, ja sitten nämä kolme mikrovirastoa, Minä sanoin Mendes de Vigo jo aikaisemmin, että eh, meidän täytyisi omassa lausunnossamme vaatia Ekonia yksinkertaistamaan tätä. Mutta herra puheenjohtaja, teidän täytyy tietää, että Ekonin esittelijät ovat tähän oikeastaan keksineet nyt jonkinnäköisen eh, ratkaisun, koska eh, mietinnössään he ehdottavat, että nämä neljä virastoa, tämä yksi makro ja kolme mikroa, ja täytyy lisätä vielä, että eh, jos eh, yhdistetään nämä eh, kolme mikroa, niin silloin tämän kolmen mikroviraston yläpuolelle perustetaan vielä tällainen tietty heidän valvontaviranomaisen, jolloin meillä on viisi viranomaista, kolme mikroa ja sitten tällainen yhteinen komitea, joka valvoo tätä mikroa ja sitten vielä tämä yksi makro. Silloin näitä on viisi. Koska jos on kolme erillistä, niin siihen täytyy yläpuolelle aina saada joku. No, no joka tapauksessa Ekon keksi jotakin. Nimittäin he sanoivat, että kaikki nämä äh, elimet perustetaan yhteen samaan paikkaan, nimittäin Frankfurtiin. Joten näissä mietinnöissä tullaan ehdottamaan, että nämä neljä äh, toimielintä tai virastoa ja tämä äh, joint yli, ylinvalvoja, että ne jotenkin saataisiin toimimaan yhdessä hyvällä tavalla. Ja loppujen lopuksi tämä on aika näppärä keino sanoa, että mahdollisimman nopeasti nämä kaikki virastot olisivat yksi yhteinen tavallaan viranomainen, koska onhan se nyt ihan älytöntä, että meillä on erillinen viranomainen pankeille ja erillinen eläkkeille ja että ne kilpaisivat keskenänsä. Ja kuitenkin kysymys on samoista taloudellisista tuotteista, joita ne tarjoavat. Ja ja täytyyhän valvonnan, niiden valvon, valvonnan täytyy kulkea käsi kädessä. Joten minusta tämä koko mikromakroajatus on hyvin keinotekoinen, koska tätä mikrotasoa tarvitaan nimenomaan, jotta voidaan nähdä, mitä mahdollisia riskejä on makrotasolla ja että mikrotasolla tiedetään niistä riskeistä, mitä makrotasolla on olemassa. Mutta oli nyt mikä oli, niin Tällä hetkellä eh, ehkäpä tämä ei ole mikään loogisuuden eh, riemuvoitto, mutta joka tapauksessa pyritään viemään kaikki tämä mikro, makro, pankit, eläkerahastot ynnä muut eh, tuomaan tavallaan yhteen yhteiseen viranomaiseen. Ja Ekonissa me päätimme sitten, että nämä kaikki sijoitetaan Frankfurtiin. Se on ehkäpä paras tae siitä, että myöhemmin nämä sitten voidaan yhdistää nämä virastot äh, yhdeksi, ehkäpä kahden ja puolen vuoden sisällä, kolmen vuoden sisällä, sitten kun on äh, seuraava äh, tarkistusaika. Joka tapauksessa se, mitä esittelijät tarkoittivat, oli, että meillä on neljä eri viranomaista yhdessä paikassa kuin yksi viranomainen kolmessa eri paikassa. Onhan meillä näitäkin, Lontoa, Pariisia, ja Frankfurt. Ei voida, mutta meillä on yksi viranomainen, mutta jaetaan se sitten jäsenvaltioiden riemuksi ja iloksi niin, että se toimii kolmessa eri paikassa. Voisihan meillä olla eläkerahastojen direktoraatti tuolla ja pankit tuolla ja niin edelleen. Onhan tämäkin tällainen aika eurooppalainen ratkaisu, mutta minusta tämä oli ihan erittäin fiksua tämä, mitä esittelijät nyt sanoivat, että selvä, keskitytään yhteen paikkaan. Se on paras moottori sille, että mahdollisimman nopeasti tulevina vuosina saadaan aikaan näiden neljän viranomaisen fuusio. Herra puheenjohtaja, en tiedä, koska te päätätte, mikä on tarkistusten määräaika, mutta ehdottaisin, että me kuitenkin yrittäisimme mennä sitten viikon avulla, ja tiedän, että ainakin kolmen esittelijän avulla näistä neljästä Ekonissa – kolmesta tiedän, että nämä kolme esittelijää neljästä ainakin, heitä meidän täytyisi nyt lähestyä ja tavallaan kysyä, voisimmeko vielä mennä askeleen eteenpäin. Jos tässä nyt ollaan jo valmiita perustamaan nämä kaikki viranomaiset yhteen paikkaan, niin mikä sitten estäisi meitä vahvistamasta omia neuvotteluasemiamme neuvoston kanssa? Eli se, mitä me hyväksymme, niin se on periaatteessa alku sovittelulle neuvoston kanssa. Joten miksi ei otettaisi tätä ajatusta yhdestä virastosta, yhdestä viranomaisesta, jolla olisi sitten näitä direktoraatteja, yksi makrojärjestelmille ja kolme direktoraattia, sitten mikropankki, mikromark, mikromarkkinat, mikroeläkerahastot. Minä uskon, että meidän täytyy nyt käyttää tässä jokunen viikko aikaa, niin että voisimme katsoa, voisimmeko me yhteistyössä esittelijöiden ja Mendes de Vigon kanssa äh, jonkinnäköisen sopimuksen tarkistuksista, jotka äh, tarkistuksesta, jossa puhuttaisiin tällaista yhdestä viranomaisesta, jolla on eri direktoraatteja sen sijaan, että meillä on neljä erillistä virastoa, jotka sijaitsevat yhdessä paikassa, nimittäin Frankfurtissa. Minusta tämä olisi hyvä avaus Euroopan parlamentilta. Sanon tämän Rova bularille ja kahdelle muulle esittelijälle ja komissiolle. Me tarvitsemme vahvemman neuvottelulähtökohdan, äh, kun me lähdemme sovitteluun neuvoston kanssa. Ja se on mahdollista kuin se äh, sen sijaan, että me lähtisimme välittömästi hyväksymään tämän rakenteen, että meillä on neljä erillistä virastoa, yksi makro ja kolme mikroa. Tämän sanottua niin haluan vielä lisätä, että uskon, että Mendes de Vigo yhdessä näiden neljän esittelijän kanssa on kuitenkin päässyt hyvään suuntaan ja kääntänyt tämän hyvään suuntaan näillä tarkistuksillaan. Ja äh, sitten kun meillä on tämä äh, ensimmäisen käsittelyn jälkeen parlamentin muuttama äh, teksti, niin se menee jo valovuosien päähän eteenpäin verrattuna neuvoston tekstiin. Ja tämä menee pitemmälle jopa kuin komissionkin alkuperäinen teksti. Eh, jota komissio ehdotti syyskuussa 2009. Sitten vielä lopuksi. Uskon, että nyt eh, me tarvitsemme tässä nyt aikaa eh, ennen tarkistusten esittämistä ja tarkastella sitä, olisiko mahdollista todellakin mennä askel eteenpäin. Sitten haluan vielä lisätä, että tarkistuksissa on tiettyjä tiettyä viilaamista vielä, koska siellä on mennyt hieman sekaisin tietyt sanat näissä tarkistuksissa, siis ihan sanatasolla, viranomainen, viranomaiset, tällä tasolla. Joten nämä meidän täytyy vielä tarkastaa. Ja vielä lopuksi kiitokset Mendes de Vigolle hänen tekemästään työstä. Hänestä on todellakin tulossa aikamoinen taloudellinen asiantuntija eh, perussopimuskysymysten sijaan tai lisäksi. Kiitokset. Valitettavasti en voi antaa puheenvuoroa muuta kuin eh, ehkä puoleksi minuutiksi herra Mendesen viikolle, koska tulkkien työaika loppuu. Muutenkin he antavat jo viisi minuuttia meille lisää aikaa. Herra Mendesen viikolle vielä siis lyhyesti puheenvuoro. Kuitenkin eh, sen verran sanoisin, että 7. huhtikuuta järjestetään vasta äänestys, joten aikaa on vielä tarkistuksille ja niiden jättämiselle tällä välin. kolmatta on viimeinen jättöpäivä tarkistuksille. Herra Mendeseli. Kiitos, kiitos puheenjohtaja herra Verhofstadt. Kiitos puheenvuorostanne. Tämä ehdotukset, tarkistukset eh, loppujen lopuksi ovat varsin samantyyppisiä kuin mitä huomenna talousasianvaliokunnassa tullaan käsittelemään. Mehän toimimme yhteistyössä. Työ on ollut valtavan tyydyttävää. Minä eh, tutkin jo sitä ehdotusta, jota herra Verhofstadt äsken tässä esitteli, toisin sanoen viranomaisten yhdistämistä. Mutta en kuitenkaan tue sellaista lähestymistapaa, että me tekisimme sellaisen ehdotuksen, joka kuitenkin vastuuvaliokunnassa hylättäisi. Mutta huomenna meillä lienee mahdollisuus käsitellä asioita iltapäivän aikana talousasianvaliokunnassa vielä syvällisemmin. Ja epäilemättä voimme kokoontua ei pelkästään esittelyiden piirissä, vaan myöskin muut, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta. Tämähän on varsin monimutkainen kysymys ja, ja pohdintaa tarvitaan paljon. Mutta niin kuin sanottu, tarkistusten jättöpäivä on sinänsä hyvä asia, koska me voimme antaa ikään kuin vinkkejä eh, talousasianvaliokunnan eh, suuntaan ja, ja jollakin tavoin, eh, jolle me ajoissa tätä työtä tee, niin lisäarvo antaminen on aika epätodennäköistä. Sanoitte äsken, että 15.3. 11.3. olisi jättöpäiväksi. Hyvä. Minustakin se vaikuttaa aika mukavalta päivämäärältä. Katsotaan sitten jatkossa, millä tavoin me voimme toteuttaa sen, minkä kaikki toivat esiin talouskriisin jälkeisenä toiveena. Tässä nyt nähtävästi kerrankin näyttäisi siltä, että saamme ihan konkreettista aikaiseksi, eikä asiat jääkään sanahelinä – tasolle. Meidän kannattaa nyt olla luovia, koska Lissabonin sopimus meille antoi lisää toimivaltuuksia. Niin kuin sanoin, haluan toimia johdonmukaisesti ja, ja ottaa tässä myöskin huomioon talousasian valiokunnan työ, mutta jossakin tapauksessa meillä voi olla myöskin jotain annettavaa heidän suuntaansa. Nyt meillä on enemmän liikkumavaraa uuden sopimuksen puitteissa ja hyvä niin. Kiitos, kiitos herra Mendesen viikon. Kiitos herra Fjellhofstadt. Eli vielä uudemman kerran 11.3. tarkistusten jättöpäivä ja 7.4. äänestysvaliokunnassa. Selvä. Kiitos. Ei muuta. Tässä vaiheessa kokous päättyy. Kiitos kaikille. Seuraavat kokoukset 17.3. 15-18.30 ja torstaina 18. päivä 9.